All right, then we can start. Good morning, colleagues. Huomenta, kollegat. Me olemme kaikki saaneet tämän päivän kokouksen esityslistan. Jos kommentteja ei ole, niin voimme hyväksyä ilman muutoksia esityslistan. Tulkkaus on käytössä 18 kielellä. Kokous välitetään internettiin tavanomaiseen tapaan. Kaikki asiakirjat on toimitettu sähköisessä muodossa käyttöönne. Tärkeää on se, että meidän täytyy hyväksyä monestakin kokouksesta pöytäkirjat, nimittäin 24. marraskuuta, 28. marraskuuta, 1. joulukuuta ja 5. joulukuuta pidetyistä kokouksesta vuodelta 2016. Jos kommenttia ei esitetä, niin katson, että pöytäkirjat on näin hyväksytty. Sitten voimme aloittaa tämän päivän keskustelun. Niin kuin tiedätte, raportti, äh, mietintöluonnos on saatu valmiiksi joulukuun lopussa. Siinä on kolme osaa. Tieto pohjaisen osaan ei voi tehdä äh, muutosehdotuksia ja sitten luonnollisesti muihin osiin voi tehdä tarkistuksia sekä valiokunnassa että vielä täysistunnossa. Päivitykset ovat mahdollisia, jos saamme lisätietoja valiokuntaan mandaatin loppuvaiheessa. Nyt tätä keskustelua varten varattu tunti 15 minuuttia. Ensinnäkin esittelijät, edustaja Giiske, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta ja haluaisin toivottaa teille ja kaikille muillekin kollegoille oikein hyvää vuotta 2017. Saanen kiittää kaikkia ryhmiä erinomaisesta yhteistyöstä. Me olemme onnistuneet saamaan aikaiseksi tasapainoisen tietoperusteisen tekstiosion, varsinkin kun huomioidaan, että nämä monet kuulemiset ovat tarjonneet erilaisia tulkintamahdollisuuksia, niin kuvaavassa osiossa olemme saaneet kompromissin aikaiseksi, joka on kaikkien hyväksyttävissä. Ja erityiskiitos Gerbenjan Gerbrandille ja kaikille muille varjoesittelijöille muistakin ryhmistä. Kiitokset heillä. Ja sanottakoon myös suoraan, että sihteeristö on tehnyt erinomaista työtä ja tukenut meitä oivalla tavalla neuvotteluprosessin aikana. Tämä rakentava yhteistyö toivottavasti jatkuu. Faktapohjainen osio tarjoaa mahdollisuuden osallistua tekstin laatin, laadintaan. Kansapuolueen riveistä katsottuna keskeisimmät kysymykset ovat seuraavat. Kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, ettei ainoa syntipukki ole komissio. Viime viikkojen aikana on medioista ollut kuultavissa ja luettavissa, että typpiarvojen välillä on suuria eroja silloin, kun katsotaan laboratorio- ja todellisia olosuhteita, mutta tämä ei ole mikään uusi tieto, vaan pitkään tiedossa ollut fakta mutta on ihmeellistä, että näin kauan kestää, että uusia RDE-testimenetelmiä voidaan ottaa käyttöön. Kuulemistilaisuudet ovat kuitenkin osoittaneet myöskin sen, että päästöhuijausskandaali vastuu ei ole ainoastaan komission hartioilla. RDEtä on komission puolelta yritetty kehittää eteenpäin, mutta näyttöäkään ei ole ollut olemassa, että autovalmistajat olisivat käyttäneet jonkinlaisia laittomia ohjelmistoja. Me olemme käyneet nämä kuulemistilaisuudet läpi ja me olemme havainneet, että jäsenvaltiotasolla on kyllä parantamisen varaa roppakaupalla. Jäsenvaltioiden tekemää työtä on tehostettava olen ymmälläni, että ne maat, jotka ovat hyväksynnästä, eli tyyppihyväksynnästä vastuussa, toimivat tällä tavalla. Jos sen jälkeen joku toinen ottaa käyttöön tai epäilee estolaitteen käyttöä, niin se ei voi tehdä yhtään mitään, vaan näitä autoja voidaan edelleenkin myydä kaikkialla EU-ssa. Eli parantamisen mahdollisuuksia on edelleenkin tarjolla. Jäsenvaltioiden pitää tehostaa valvontaa, tyyppihyväksyntä, markkinoille saattaminen ja markkinoiden valvontaa pitää tehostaa. Mutta mitä tulee lainsäädäntöehdotuksiin, ne ovat pöydällä. Nyt meidän täytyy ottaa yhteyttä sisämarkkinaan valiokuntaan ja tukea sitä työssä, sen työssään omalla työllämme. Lopuksi saanen esittää muutaman sana sen dieselteknologian tulevaisuudesta. Tämä teknologia on yleinen Euroopassa ja ilmasto politiikan näkökulmasta katsottuna se on keskeinen. Tilanne on osoittanut, että voidaan päästä hyvin alhaiseen CO2-tasoon ja sitten kun vielä varmistetaan, että puhdistusjärjestelmiä kehitetään, niin jatkossa todellisessa käytössä myöskin typen oksidien määrän tasoa voidaan laskea entisestään. Kun katsotaan, kuinka monta työpaikkaa liittyy näihin teknologioihin, niin tämähän on tietenkin hieno uutinen. Vielä kerran kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä ja toivottavasti tämä rakentavassa hengessä tapahtunut ja edistynyt prosessi jatkuu myöskin tulevaisuudessa. Oikein paljon kiitoksia. Dank je. Eh, ik geef het woord aan de tweede rapporteur. Ja seuraavana yhteisesittelijä Jan Gerben Gerbrandi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää omalta osaltani toista esittelijää Jens Gisekeä ja hänen, hänen edeltäjänsä Pablo Zalbaa. Mehän kaikki tiedämme, että kun äänestimme tämän valiokunnan perustamisesta tulimme eri puolilta taloa, mutta on sanottava, että olemme käyneet erittäin hedelmällisiä ja, va- ja vahvoja keskusteluja ja hyvä, hyvää yhteistyötä. Olen hyvin tyytyvä, tyytyväinen tähän luonnokseen, joka meillä on nyt edessämme. Uskon, että olemme kyllä saaneet aikaan sisällöltään varsin vahvan ja vakuuttavan mietinnön. Haluaisin myös aivan erityisesti kiittää varjoesittelijöitä erityisesti koskien tätä tietopuolta. Meidän oli pakko olla tästä yhtä mieltä, koska mitään tarkistuksia siihen ei voida tehdä edes valiokunnassa. Ja on sanottava, että, e, että kaikkien varjoesittelijöiden hyvin yhteistyöhenkinen lähestymistapa e, johti siihen, että tämä faktapuoli on, on kyllä oikein hyvä. Tämä on hyvä pohja. On totta, että tutkimusvaliokuntana olemme työskennelleet hyvin johdonmukaisella tavalla. Katsotaan, kuinka tästä nyt lähdemme eteenpäin, kun siirrymme tuohon osaan, johon voidaan tehdä tarkistuksia. Jens jo tietenkin mainitsikin muutaman asian. Meillä oli pohjana ne valtavat asiakirjan määrät, joita olemme saaneet sähköpostitse ja muilla tavoin ja tietenkin myös kuulemistilaisuuksista – Nämä ovat muodostaneet pohjan mietinnölle, josta tänä aamuna keskustelemme. Mielestäni nämä johtopäätökset ovat varsin kovia komission puolella. On totta, että pyydetään sieltä vielä enemmän tiukkuutta jäsenvaltioiden suhteen. jos nyt yhden yleisen johtopäätöksen tästä kaikesta haluaisin vetää, koska sitä, että järjestelmä, jonka olemme luoneet, autojen hyväksyntää varten Eurooppaan ei ole toiminut sillä tavalla kuin kun oli tarkoitus. Jollakin tavalla vastuukysymykset Euroopan ja kansallisten tasojen välillä eivät eh, ole toimineet ja näin ollen on valtavan tärkeää, että nykyistä järjestelmää muutetaan niin kuin nyt olemme tekemässä, erityisesti IMKO-valiokunnassa. Sitten kun katsotaan mietinnön sisältöä, tietenkin olette kaikki sen lukeneet. Tämä julkistettiin jo viikkoa ennen joulua. Me emme pelänneet nimeämistä ja häpeän saattamista, joten mainitsimme täällä muutaman jäsenvaltion, jotka olivat erityisen kielteisessä roolissa, erityisesti koskien moottoriajoneuvojen äh, teknistä puolta, erityisesti siinä suhteessa sen suhteen, että siellä lykättiin uusia RDE-testauksia, mutta kritisoimme myös hyvin vahvasti komissiota ja vetäsimme sen vastuuseen, kun se oli antanut jäsenvaltioiden pitkittää prosesseja niin paljon RDE, RDn osalta täytäntöönpano on onnistunut erittäin huonosti jäsenvaltiossa. Tämä on kaikki mietinnässä kirjattuna. Ja olen varma, että aivan yksittäin ja ryhmänä monet teistä pohtivat tiettyjen osien muuttamista. Minun on sanottava, että voisin hyväksyä tämän mietinnön tällaisenaan ilman tarkistuksia, mutta, mutta kyllä sitä varmasti voidaan vielä parantaakin. Varsinkin kun meillä vielä tulemassa kuulemisiakin vielä Slovakian, Slovakian valtion sihteeri on täällä tänään ja Italian ministeri ja työ jatkuu edelleen ja olemme edelleen vastaanottamassa uusia sähköposteja komissiolta ja muiltakin tahoilta. Minusta on hyvin keskeistä, että tässä valiokunnassa menemme nyt nopeasti johtopäätelmiin ja myöhemmässä vaiheessa sitten suosituksiin. Vielä kerran haluaisin kiittää teitä suuresti vahvasta yhteistyöstä Odotan nyt innolla kommentteja eri ryhmiltä, jotka ovat täällä tänään läsnä. Minun on pahoiteltava, koska minun on äkkiä käytävä äänestämässä Envi-valiokunnassa 9.40, mutta tulen sen jälkeen takaisin ja henkilökunta täällä kyllä kuuntelee kommentteja. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Uh. Kiitos. Uh, edustaja Herbrandi. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Katsotaanpa ketään paikalla. Koivu Dallon Bonfoy, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos. Yhteisesittelijät jo sanoivatkin, heitä haluan kiittää, että olemme tehneet paljon yhteistyötä jo ennen tätä tietopohjaista faktaosuutta. Ja se sitten on tuottanut hedelmää. Haluan kiittää yhteisesittelijöitä, kaikkia varjoesittelijöitä. Haluan kiittää myös tutkimusvaliokunnan sihteeristöä, joka on tehnyt valtavasti työtä. Kiitän myös kaikkia avustajia ja neuvonantajia, jotka ovat meitä auttaneet tässä työn osassa. ST-ryhmä on tämän osan suhteen tyytyväinen, siis tämän osan, jota ei voida muuttaa. Me katsomme SEDssä, että mitä laajempi tuki tälle mietille saadaan eri ryhmissä, tässä valiokunnassa, niin sitä vahvemmin voimme sitten esitellä mietinnön täysistunnolle. Sieltä täytyy saada mahdollisimman vahva kanta äh, sekä johtopäätöksiin että äh, suosituksiin. Meidän on saatava aikaiseksi mahdollisimman vahva vaikutus näissä kysymyksissä, kun ajattelemme ympäristöä, teollisuutta ja myös työllisyyttä faktapohjaisessa osassa halusimme tehdä yhteistyötä, aivan niin kuin Herr Brandi sanoi, mahdollisimman rakentavassa hengessä. Tämän takia haluankin kiittää esittelijöitä vihreistä, kuesta ja EFDDstä. Heidän kanssa halusimme, että toimimme mahdollisimman rakentavasti. Alkuperäinen teksti oli jo hyvä, koska emisvaliokunta kaikkien kuulemisten kautta on tehnyt jo huomattavan määrän työtä, eli valmistelutyö tehtiin hyvin ja sitten tämän jälkeen kannat vielä lähentyivät entisestään. Vielä on toki parantamisen varaa ja tietyt edistykselliset ehdotukset eivät päässeet mukaan tähän faktaosuuteen. Totta kai ne sitten esitetään tarkistusten muodossa, johtopäätösten ja suositusten yhteydessä. Haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja, jotka olivat hyvin tärkeitä meille saada mukaan tähän faktaosuuteen muiden ryhmien tuella. Ensinnäkin se, että voitaisiin sisällyttää hiilidioksidipäästöjen rajan ylittyminen. Tämä ei tietenkään kuulunut emisin toimivaltuuksiin, mutta se on todellinen ongelma. Sitten e, e, investointipankki, tämäkään ei kuulunut mandaattiin, mutta se voitaisiin tarkistuksissa mainita. Ja sitten yhteinen tutkimuskeskus, joka ei saanut mandaattia komissiolta. Tämäkin täytyy mainita faktaosuudessa. Ja se, että tämä ongelma oli varhaisessa vaiheessa tiedossa ja sitten ne toimet, joihin ryhdytään jäsenvaltioissa, viranomaisten keskuudessa ja tässä teknisessä komiteassa – Tämäkin fakta osuudessaan nostettiin esille. Sitten erilaiset validiuden poistomenettelyt. Edelleenkin lainsäädännössä meillä on tiettyjä harvaita alueita ja riittämättömyyttä markkinavalvonnassa Euroopan tasolla. Jos nyt tarttuisin yhteisesittelijän Gerbrandin sanoihin, niin me olemme esittäneet näitä useita parannusehdotuksia ja niihin voidaan nyt tarttua ja lähteä viemään asiaa vielä tästä eteenpäin. SET näin ollen tekee vielä ennen 18. tammikuuta tarkistuksia näihin osiin, joihin niitä voidaan tehdä. Johtopäätökset ovat tärkeitä, koska ne muodostavat lopullisen mietinnön, mutta tarkistukset kuitenkin mm, parantavat vielä suosituksia. Jos suosituksia ei paranneta, niin parlamentti ei ole tehnyt omaa tehtäväänsä ja tätä kansalaiset meiltä odottavat konkreettisia ehdotuksia. Tarkistuksilla haluamme nostaa esille myös mahdottomat aikarajat viivästykset, kun ajatellaan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja riittämättömiä sanktioita. Kyse on jäsenvaltioiden vastuusta ja myös komission vastuusta. Täytyy ottaa huomioon myös se, että työryhmissä teollisuus on aivan yliedustettuna mitä vankempi teksti saadaan aikaiseksi, niin sen parempi tulos sitten täysistunnosta saadaan. Parlamentin täytyy toimia mahdollisimman yhtenäisesti, jotta meidän kantamme otetaan vakavasti. Meillä on mahdollisuus parantaa myös tutkintavaliokuntien työtä yleisellä tasolla. Olosuhteet eivät olleet ideaaliset, kun ajatellaan tyyppihyväksyntätilannetta, tilannetta, tekstejä ja näitä kuulemisia vaikkakin faktaosuus on jo saatu valmiiksi, niin edelleenkin kuulemiset jatkuvat. Hallitusten edustajia kuullaan edelleenkin, ja tämä ei ole kovinkaan johdonmukaista asiakirjojen toimitu, to, toimittamisessakin on vielä parantamisen varaa, erityisesti komissiosta. Täytyy ottaa huomioon myös työskentelymetodi ja sen mahdollinen parantaminen, koska jatkossa varmasti tällaisia valiokuntia on entistä enemmän. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia hyvästä työstä ja paljon vielä on tehtävää. Merci beaucoup. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro Catch the Eye-menettelyn mukaisesti Kollega Blanco López ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Minun mielestäni mietinnössä järkevällä ja tasapainoisella tavalla arvioida sitä, mitä tapahtui autoalan päästöjen mittauksessa. Tässä on hyvin perustellusti eh, käsitelty jäsenvaltion ja komission vastuita, mutta hyvin vähän hyötyä kansalaisille on tästä institutionaalisten vastuun jakamisesta. Sattuneen osalta täällä korostetaan tarvetta yhdenmukaisemmalle lainsäädännölle ja tarvetta myös lainsäädännön paremmalle täytäntöönpanolle niin, että mukaan otetaan tehokas sanktiojärjestelmä. On osoitettu, että Espanjan kaltaisissa maissa jos on toimittu niin, että on lykätty näitä RDE-testien käyttöönottoa, että siihen on puututtava tiukemmalla lainsäädännöllä tällä alalla ja se pätee myös estolaitteisiin. Suhtaudun myönteisesti tästä sopimuksesta, mihin on päästy ja toivon, että aivan kuten SND-edustaja täällä totesikin. Toivon, että voidaan vielä työtä jatkaa niin, että saadaan täytäntöön pantoa kaiken sen sääntelyn, jota, josta olemme näillä kuulemisten aikana kuulleet, kuinka täytäntöönpano on epäonnistunut niin, että näin ei enää tulevaisuudessa kävisi. Thank you very much. Uh, Mr. Uh, Dance. kiitoksia. Seuraavana edustaja Dens. <clears throat> And thank you to uh, Kiitos. Kiitos kaikille paikalla olijoille. Tämä prosessi lähestyy loppuaan, se on selvää. Myöhemmin vielä mahdollisuuksia on jatkaa, mutta nyt kuitenkin täytyy kiittää yhteisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Totta kai kiitämme myös kaikkia äh, henkilökunnan edustajia. Paljon on tehty hyvää työtä mietinnön laatimiseksi ja tämä tie, tietomäärä on ollut aivan valtava, joka on ollut käytävä lävitse. Kristin totesikin, että ajoitus on yksi niistä suosituksista, joka on päässyt loppuun saakka. Meillä on vielä mietinnön käsittelyn jälkeenkin vielä kuulemisia. Voi olla, että siellä melkoinen pommi vielä räjähtää ja sitten se ei päädy koskaan mukaan mietitty tekstiin. Se on melko monen puute eh, siinä tavassa, miten tutkintavaliokunta työtään tekee, mutta tässä opitaan ikään kuin matkan varrella. Ja olemme havainneet, miten uskomattoman hyödyllistä ja tärkeää on näitä sääntöjä laatia, kun ajatellaan jatkotyötä tulevia valiokuntia. Eh, eh, tekstissä ei varsinaisesti näitä virheitä tällä tavalla alleviivata, mutta olisi oikein hyvä, että mainitaan kaikki ne tahot, jotka ovat toimineet virheellisesti. Ensinnäkin kansalliset viranomaiset, jotka epäonnistuivat täysin, kun eivät päästösääntöjä täytäntöön panneet, eivätkä sanktioita toteuttaneet. Ja markkinavalvonnan toteuttaminen tehokkaasti epäonnistui. Tämä on union, unionin lainsäädännön vastaista kun ajatellaan typpioksidipäästöjä, toisaalta laboratoriotesteistä, toisaalta todellisissa olosuhteissa ja niitä eroja, niin tällä on vaikutus ilmanlaatuun. Jäsenvaltiot eivät edes tarkistaneet, täyttivätkö autot ilmanlaatuvaatimukset, vaikkakin toistuvasti kansalaisyhteiskunta ja muut tahot olivat tätä penänneet. Komission olisi pitänyt tehdä, ja sen pitäisi tehdä paljon enemmän, kun ajatellaan RDE-testejä, niin miksi komissio ja erityisesti eh, Tajanin alaisuudessa toiminut yksikkö viivästytti näiden eh, testien käyttöönottoja, kun tiesimme, että testit olivat käytössä jo euro 5, euro 6 eh, säännösten voimaan tullessa. Miksi ei sitten noudatettu niitä havaintoja, mitä yhteisessä tutkimuskeskuksessa todettiin. Siellä havaittiin, että on epäjohdonmukaisuuksia ja todisteita myös testisyklissä huijaamisesta ja jopa mahdollisia säännönvastaisuuksia havaittiin. Ja kuitenkin kuulemisessa meille kerrottiin, että komissio ei tutkin, tehnyt jatkotutkimuksia, koska heillä ei ollut todisteita siitä, että mahdollisesti estolaitteita ja valmistajat olisivat käyttäneet. Tämä on väärin ja on myös esimerkki, selkeä esimerkki huonosta hallinnosta. Eli eihän todisteita löydy, jos niitä ei e- e- ensinnäkään lähde hakemaan, etsimään. Sitten kun näitä raskaita ajoneuvoja ja niiden valmistajia, niin päästövähennysstrategiat on pitänyt selittää, mutta tämä ei pätenyt sitten kevyitten ajoneuvojen valmistajiin. Ja miksi näin oli, niin tämä jää kysymysmerkiksi. Me haluamme varmistaa, että samanlaista tutkintavaliokuntaa ei sitten jouduta järjestämään 10-15 vuoden jälkeen. Täytyy varmistaa, että näin ei pääse käymään. Status quo, jossa kansalliset viranomaiset näitä sääntöjä ovat laatimassa, on huono tapa lähteä liikkeelle. unionissa kokonaisuutenaan todetaan, että vastaus löytyy siitä, että lisää Eurooppaa, mutta nyt todellakin tarvitaan unionin tason valvontaa. Me tarvitsemme myös riippumatonta testausta niin, että viranomaiset kansallisesti eivät vain katso muualle, kun teollisuus yllää. Tämä olisi hyvä kansanterveyden kannalta ja myös kilpailun kannalta, jotta riippumattomuus voidaan varmistaa – niin eurooppalaisen valvonnan tulisi toteutua uuden viranomaisen viraston kautta. Tyypi hyväksyntäviranomaiset ovat vastuussa myös markkinavalvonnasta. Jos me haluamme, että tämä toimii, niin sitten täytyy katsoa mallia esimerkiksi Yhdysvalloista, ympäristönsuojeluvirastosta. Ilman virastoa emme edes olisi tässä tänään. Sitten maksurakenteen varmistaminen, jotta voimme varmistaa tyyppihyväksynnälle riippumattoman rahoituslähteen, on toinen tärkeä seikka. Ilman laatuseikat ja toisaalta päästöasiat on otettava yhteen kokonaisuuteen. Niitä ei saa jakaa eri yksiköihin komissiossa. Usein yksiköillä on erilaiset tavoitteet ja ristiriitaiset tavoitteet. Lainsäädäntövelvoite eh, päästöjen suhteen on tällä hetkellä Grow-pääosastossa ja eh, se on siirrettävä ympäristöpääosastoon. Tämä on hyvä mietintö. Me voimme olla sitä hyvin ylpeitä eri poliittisissa ryhmissä ja toivon, että IMKO-valiokunnan kollegat ottavat suosituksemme mukaan, kun äänestävät tyyppihyväksyntä asetuksesta myöhemmin tässä kuussa. Kaikki tämä tehdään sen takia, että tällaiset skandaalit eivät pääse toistumaan. Parlamenttina voimme olla tyytyväisiä, ylpeitä siitä, minkälaista työtä olemme valiokunnassa tehneet ja kiittää kaikkia kollegoita hänen panoksestaan. Olen tyytyväinen, kun voin todeta, että mietintö on hyvä perusta tälle työlle. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia teille, kollega Dans. Puheenvuoro siirtyy kollega Eeville, hänkin varjoesittelijänä tässä mukana. Kiitoksia. Minäkin yhdyn siihen, mitä kollegat ovat täällä jo sanoneet. Minunkin mielestäni tämä mietintö on erittäin onnistunut. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muita esittelijöitä tämän työn tekemisestä. Nämä päättelmät ovat sellaisia, joista voimme olla hyvin pitkälle yhtä mieltä, kun ajatellaan huonoa hallintoa komissiossa ja jäsenvaltioissa muun muassa. Haluaisin kuitenkin vielä korostaa sitä, että teksti on vielä epäselvää koskien laittomien estolaitteiden vastuukysymykseen, niin kuin todetaan kohdassa neljä. Erityisesti kun ajatellaan, että e on kierretty jo muutenkin heikkoja RD, näitä, näitä sääntöjä, tyyppihyväksyntä ja viranomaiset ja valvontaviranomaiset ovat toimineet tavalla, joka on johtunut tähän nykytilanteeseen. Vain joissakin tapauksissa e epäillään, että nämä strategiat ovat laittomia, kun valmistajat kuitenkin ovat sitä mieltä, että ne vastaavat sääntelyä. Uskomme, että olisi hyvä mainita se, että jo ennen kuin euro 5, euro 6 otetaan mukaan, että ilmoitettaisiin näistä muista testeistä, joiden kautta voitaisiin merkittävästi vähentää päästöjä, jotka on sallittuja näiden mallien tyyppihyväksyntämenettelyssä. menettelyssä Minun mielestäni se osa, joka koskee tulevia vastuita, on aika heikko. Se koskee tyyppihyväksynnän myöntämisiä ja markkinavalvontaa. Tässä pitäisi enemmän korostaa mahdollisuutta antaa tyyppihyväksyntä valtuudet kolmannelle taholle, niin kuin olemme ehdottaneet Envivaliokunnassa. Mitä tulee vaatimusten mukaisuus tekijöihin, on tärkeää, että pyydämme niiden vähentämistä, koska kaikkien näyttöjen mukaan mm, ja tietysti PEMS-testauksetkin ovat todistaneet, että, että nämä jo noudattavat sääntöjä ajo-olosuhteissa. Olisi oikein hyvä, jos voitaisiin antaa viranomaisille mahdollisuus tehdä päätös, mitä testejä tehdään ja kuinka, eikä niitä rajoitettaisi tietyllä tavalla. Mielestäni on tärkeää ottaa mukaan tutkimusten tulosten julkistaminen, kun ajatellaan että jäsenvaltiossa tehtyjä testejä. Olisi myös taattava se, että myös pienet ryhmät ovat mukana tutkimusvaliokuntien työssä. Haluaisin vielä kiittää tästä työstä. Tämä on varmasti merkittävä asiakirja ja toivon, että parlamentti voi sitä suurella enemmistöllä tukea. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kollega Ertuk seuraavana. Herzlich. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega Danskin viittasi puheenvuorossaan. Minäkin haluan kiittää molempia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä tietenkin. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, että miten kattava tämä teksti on kriittisiltä osiltaan. Minulle syntyi ensin sellainen vaikutelma, että kymmenen kuukauden keskusteluiden jälkeen ei tämä työ olisi kovinkaan helppoa, mutta kiitokset kaikille niille, jotka järkiperäisesti ja objektiivisesti tätä asiaa käsittelivät. Mitä tulee sitten todisten kuulemisiin ja asiakirjojen hankintaan tulee, eli että nämäkin asiat on huomioitu tekstissä, niin on erittäin hyvä asia. Teksti osoittaa, että tutkintavaliokunta on kyennyt tekemään tärkeää selvitystyötä ja on osoittanut, mitä puutteita päästöjen mittauksen ja ajoneuvojen tyyppihyväksynnän saralla on tällä hetkellä vielä olemassa. Ja samalla on osoitettu, että komissio ja jäsenvaltiot ovat menneenä vuosina päättäväisellä tavalla olisivat voineet päättäväisellä toiminnalla estää kyseenalaisia toimia. Hyvä, että tämä asia on tullut esille ja saanen toistaa sen, että tarkoituksenamme ei ole ollut hyökätä yksittäisen valmisteen tai koko teollisuuden alaa vastaan päinvastoin. Jos jäsenvaltio ja komissio ja teollisuus jo vetävät oikeat johtopäätelmät tästä tilanteesta, niin siitä on hyötyä vain ainoastaan kuluttajille ja se palauttaisi myöskin valmistajien kunnian. Eri, erinomaista työtä on tehty. Kiitokset kaikille osallisille ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevia töitämme. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi kollega Van de Kamp. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Minä uskon, että uuden vuoden toivotukset riittänevät. Niitä on kuultu jo riittämiin, mutta haluan kuitenkin toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. Olen hiukan vilustunut, mutta toivottavasti saan asiani sanottua. Kiitokset esittelijöille ja varjoesittelijöille. Mitä tulee kuulemisiin, niin useimpiin niistä osallistuin ja kun katsotaan kuinka paljon yksityiskohtia, ristiriitaisia tietoja ja paperia on ollut tarjolla, niin juristinakin olen ollut aika lailla ymmälläni, varsinkin kun puhutaan teknisistä yksityiskohdista ja ristiriitaisista väitteistä. Tästä on syntynyt melkoinen tilkkutäkki eli, ja pilkun viilaamista, eli kyllä tässä välillä tuntuu siltä, että puurot ja vellitkin ovat menneet sekaisin. Mutta on aika lailla, olen aika lailla pettynyt siihen, että tilanne on mennyt tällaiseksi. Kukaan komissaari ei ole joutunut eroamaan, autoteollisuuden edustajat eivät ole joutuneet jättämään paikkansa – Eli paljon työtä on tehty ja totta puhuen minäkin olen aika lailla ymmälläni siitä, että miten Euroopassa ja varsinkin Euroopan komissiossa tämän tyyppisiä kysymyksiä on käsitelty. Kun paperia tulee näin paljon komission puolelta ja sähköpostia vielä enemmän, niin silloin voi epäillä, että koira tässä on haudattuna. Monet pääosastot ja työryhmät, jotka ovat työtään tehneet, niin se osoittaa, että viime vuosien aikana ei ole tehty hyvää työtä. Tietenkin tässä voitaisiin lähteä syyttämään vain yhtä unionin toimia, mutta siksi puhunkin tästä kollektiivisesta prosessista, eli että me olemme tehneet näitä virheitä, niistä on opittava. Ja sitten jäsenvaltioiden rooli. Siitä on jo puhuttu riittävän paljon. Kollega Gerbrandikin viittasi tähän ja olen aivan täysin samoilla linjoilla hänen kanssaan. No herra puheenjohtaja, miksi olemme tässä täällä tänään? ECRn edustaja osui naulan kantaan. Kyse on kansan terveydestä, kansalaistemme terveydestä. Ja jos kansanterveystilastoja luetaan, varsinkin mikä tilanne on kaupunkialueilla, niin voidaan sanoa, että henkilöautojen ja raskaan kaluston päästöjen osalta täytyy tilannetta parantaa. Jos katsotaan näitä ö, juridisia seikkoja, jotka liittyvät tähän toimintaamme, niin mehän olemme olleet yhteydessä erilaisiin toimijoihin. En tarkoita tällä sitä, että kyse on vain ja autoteollisuuden toimijoista. Niin sanottu äh, Rheinlandin malli perustuu siihen, että luotetaan toimijoihin, esimerkiksi autoteollisuuteen tai tietoteknologia teollisuuteen, mutta luottamus autot teollisuuteen liittyen, niin olen kyllä aika lailla pettynyt. Varsinkin jos katsotaan, miten Yhdysvalloissa skandaalia on lähdetty käsittelemään ja verrataan sitä, miten sitä on käsitelty EU-ssa, Yhdysvalloissa summat ovat mittavat ja ihmisiä jopa on vangittu ja jälkeenpäin vapautettu. Ja sitten vielä eletään juuri Trumpin uran alkumetrejä. Se osoittaa, että kyllä tässä on isosta jutusta kyse, mutta minulle on jäänyt epäselväksi se, että kuka toimisi suositusten pohjalta ja kuka valvoisi toimintaa. Ehkä tämä minulta meni ohi, Mutta eikö tarkoituksena ole varmistaa, että komissio todellakin tarkkaan valvoo suositusten täytäntöönpanoa? Ja niin kuin täällä on sanottu, kuka varmistaa sen, että RDE liittyen suosituksia noudatetaan sataprosenttisesti. Ja tämä ei liity vain ainoastaan tämän lainsäädäntökauden tapahtumiin, vaan myöskin sen jälkeiseen aikaan. Me olemme ainakin oppineet sen, että sekaannusta syntyy juuri sitä kautta, että komissaarien toimikausi päättyy jossain vaiheessa, kuten myöskin parlamentin istuntokaudet, joten meidän täytyy varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti, jotta me voimme jatkossakin nähdä, mitä tämän valiokunnan erinomaisen työn pohjalta on tehty. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro komission edustajille. Kollega Joana Tsikovska on vieraanamme autoyksikkö pääosasta Growsta on vieraanamme, joten olkaapas hyvä. Good morning. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvää uutta vuotta kaikille. Kiitoksia paljon suositusmietinnöstä ja suositusluonnoksesta. Kiitos, että tarjoatte komissiolle myös mahdollisuuden osallistua tähän kokoukseen. Haluaisin esittää muutamia kommentteja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että komissio on tehnyt valiokunnan kanssa yhteistyötä hyvin laajasti ja täysin avoimesti. Aiomme myös jatkaa työtämme kanssanne tähän tyyliin aivan mandaatin loppuun saakka. Tämä on paras tapa äh, perehtyä faktoihin, ja tehdä myös parhaat mahdolliset johtopäätökset valiokunnan työstä. Toinen nähdäkseni tärkeä seikka on se, että tämä valiokunta perehtyy menneeseen, menneisiin tapahtumiin. Yhtä lailla tärkeää tai jopa tärkeämpää on se, että mietinnössä pitäisi myös laatia jonkinlaista suunnitelmaa tulevan varalle. Mietinnössä luonnostellaan sitä, että komission pitäisi laatia päästöjen suhteen ja myös tyyppihyväksynnän suhteen lainsäädäntöluonnoksia. IMKossa ja EMISissä tehdään työtä, joka on yhteydessä toinen toisensa. Ja olemme havainneet, että meillä on valtavasti potentiaalia kyllä nykyjärjestelmän virheiden korjaamiseen. Ja näin ollen toimimme, että EMISin mietintö hyväksyy tämän etenemissuunnan, jonka komissio on omissa ehdotuksissaan viitoittanut. Kolmas tärkeä seikka on se, että toivomme ja uskomme, että mietinnössä päästään oikeanlaiseen tasapainoon niin, että tunnustetaan äh, vastuu, kysymykset tapahtuneiden osalta ja sen lisäksi indikoidaan myös, missä varsinaista petosta on tapahtunut, huijamista on tapahtunut. Täytyy myös ottaa huomioon se, mitä jatkossa on tehtävä. Mietinnössä mennään paljon pidemmälle kuin mitä vain autoteollisuuden kysymyksiin. Kyse on sellaisista ratkaisuista, jotka liittyvät komission kokonaisuutena. Ja kun ajatellaan johtopäätöksiä ja suosituksia, niin komission täytyy totta kai näitä vielä laajemmin pohtia ja esittää sitten kantansa. Toistaiseksi haluamme nyt kiittää tästä luonnoksesta ja luonnollisesti olemme käytössänne, jotta voimme tehdä yhteistyötä ja selventää vielä epäilyksiä, jos niitä on. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja toteaisin vielä, että esittelijät, joista toinen kollega Kiisikin on vielä paikalla, voi vetää nyörit yhteen. Ja, niin, herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin kollegoiden kommenteista samoilla linjoilla ollaan sen suhteen, että hyvää työtä on tehty. Herääkin kysymys, että onko varmasti tehty kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin mitä tulee faktuaalisen osan työstämiseen, sitähän ei voitu enää muuttaa, niin konsensusta on kyllä etsitty yli puolueryhmän rajojen. On hyvä, että työ voi jatkua. Mitä tulee kollegoiden esittämiin yksittäisiin kommentteihin, ne olivat rakentavassa hengessä esitettyjä ja ne osoittivat, että ollaan valmiita tukemaan meitä. Kollega Evi, tämä määritelmäkysymyksenne, eli estolaite, miten se määritellään? Ihan validi ja hankalakin kysymys kuulemiset ovat osoittaneet, varsinkin Fiatin edustaja kuultaessa, että kun juridista tilannetta tulkitaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa, niin vastuutoimijat vain toteavat, että Eurooppa pitää ratkaista asiat. No niin, komissio on siis vetovastuussa. On olemassa sovittelumenettely, mutta lopussa ei mitään päätöstä, joten tämä on aika hankala tilanne sillä valmistajathan niin sanotusti joustavasti ovat käyttäneet toimintamahdollisuuksiaan hyväksi. Ja siksipä onkin valitettavaa, että Opelia ei enää kuullakaan, sillä Opelin osalta voidaan sanoa, että tietyssä lämpötilaikkunassa pakokaasupäästöjen, pakokaasupäästöjen puhdistus ei enää toimi, joten olisi voitu kysyä Opelilta, että missä menevät nämä harmaan vyöhykkeen rajat. Opelille voitiin voidaan tietenkin esittää myöskin kirjallisia kysymyksiä. Se on hyvä asia, joten kyllä me yritämme vielä tarkentaa tilannetta tältä osin. Keskustelut olivat asiapitoisia ja kollega Dance toivoisin, ette lähde tälle poliittisen pilkkujen viilaamisen tielle ja että ette yritä enää syyttää yksittäisiä komissaareja. Valiokuntatasolla oli vaikea saada komissaareja tänne vieraaksi. Verhoigen tuli vasta neljännen kutsun jälkeen tänne ja hänen alaisuudessahan RDE-testausjärjestelmiä ei juurikaan kehitetty, joten meidän tulee vain välttää syyttämästä yksittäisiä komissaareja. Me tutkimme valiokuntana objektiivisesti komission puutteellisia toimia. Tämä on tapahtunut konsensuksen hennessä ja näin tulisi tehdä jatkossakin. Ja olen optimistinen sen suhteen, että näin voimme myöskin tehdä. Mehän tunnemme, miten asiat hoituvat, kiitoksia esitetään, mutta lopuksi esitetään kuitenkin satoja tarkos, tarkistuksia. Kompromissin hengen pitäisi tarkoittaa sitä, että ensi viikon määräaika ei ikään kuin umpeudu ilman sen kummempia vaikutuksia. Meidän on keskityttävä olennaisempaan. Jos me lähdemme keksimään pyörää uudelleen näiden satojen tarkistusten kautta, niin minä uskon, että on vaikea pysyä kompromissihalukkuuden tiellä. Kollegakin Brandi sympaattisella tavalla totesi, että nykymuodossaan oleva teksti sopii hänelle. Ei se tarkoita sitä, etteikö tarkistuksia voitaisiin esittää, mutta ehkäpä kollegat voisivat keskittyä olennaiseen niin silloin yhteistyö perustuu jatkossakin todellakin kompromissihalukkuuteen. Paljon kiitoksia. Kyllä. Paljon kiitoksia. Mitä tarkistuksiin tulee, niin aikatauluun ihan lyhyesti seuraavat huomiot. Tarkistukset on jätettävä 18. tammikuuta kello kolmeen mennessä. Eli siihen asti voitte jättää tarkistuksia 16. päivä alkaen, eli maanantaista alkaen. Tarkistukset otetaan täällä 19. esille, 28.12. on äänestys ja sitten vielä täysistuntokäsittely huhtikuussa. Hyvä. Nyt ehdottaisin ihan lyhykäistä taukoa jotta kuulemistilaisuudesta kiinnostuneet henkilöt pääsevät paikalle. Ehdotan viiden minuutin taukoa ja sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Eli kollega Viktor Stromcekin kuuleminen. Hän on Slovakian valtiosihteeri ja tietääkseni hän on jo paikalla.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 Okay, colleagues, uh, we can proceed with the next... Uh, Hyvät kollegat, voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli Viktor Strontsekin kuulemiseen. Hän on Slovakian valtiosihteeri. Tervetuloa. Hienoa, että vastaasitte myöntyvästi meidän kutsuumme. Olette olleet tehtävissänne huhtikuusta 2013 alkaen. Hän tulee kertomaan meille, miten lainsäädäntö on pantu Slovakiassa täytäntöön, varsinkin tietoa siitä, että miten kansallinen tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimii. Hän edustaa ja unionin puheenjohtaja valtiota ja siksipä hänen tulisi kommentoida myöskin aiheesta käytyä keskustelua eli päästömittaus keskusteluja ministerineuvostossa ja mitä on tarkoituksena jatkossa tehdä. Vuonna 2015 Slovakiassa tuotettiin miljoona ajoneuvoa, eli se on kuudenneksi suurin tuottaja eu ja toiseksi suurin Tsekin jälkeen ja maailmanlaajuisesti per capita laskettuna maailman suurin tuottaja. Volkswagen, PSA, Kia, autoja valmistetaan ja Jaguarin Land Roveria todennäköisesti heti ensi vuoden alusta lähdetään valmistamaan Slovakiassa. Tyyppihyväksynnästä vastaa suurimmaksi osaksi juuri Stromsekin edustama ministeriö ja kymmenen yksikkö. Slovakia ei myönnä asetuksen 7.15 mukaista tyyppihyväksyntää. Meidän täytyy muistuttaa kaikkia edustajia siitä, että olette saaneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin sähköpostitse ne löytyvät myöskin kokousasiakirjaa kokonaisuudesta. Alkuun saamme alustuksen, sen jälkeen siirrymme yleiskeskusteluun ja vastauskysely osioon. Alkuun esittelijät saavat esittää kysymyksensä, sitten yksittäisten ryhmien edustajat, yksi per ryhmä, viisi minuuttia per henkilö on puheaikaa tarjolla. No niin, kollega Stromczek, pyytäisin teitä alustamaan keskustelua. Teillä on puheaikaa 10 minuuttia, olkaa hyvä. Vážené dámy, vážení páni, na úvod by som Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, alkuun haluan kiittää teitä kutsusta tähän valiokuntakokoukseenne. Uudemman kerran haluan toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta. Meille tämä on tärkeä valiokunta. Kuten sanottu, kuulumme suurimpiin autovalmistaja kansakuntiin ja per capita lukujen perusteella olemme maailman suurin autovalmistajamaa. Meidän maamme teollisuus perustuu ajoneuvoteollisuuteen, eli yli 20 prosenttia menee sille saralle, ja siksi tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Meidän täytyy panostaa laatuun eikä siihen, että onko jotain ohjelmistoa käytetty ajoneuvossa. Viime vuosien aikana päästöihin on suhtauduttu eri tavalla. Ennen keskityttiin lähinnä hiilidioksidikaasupäästöihin. Ne vaikuttavat tietenkin ilmastomuutoksiin ja tästäpä syystä komissio on ottanut käyttöön päästörajoja. Tuottajat halusivat siis pienentää CO2-päästöjä mutta se johti NOx-päästöjen kasvuun. On tietenkin selvää, että näitä asioita ei voida käsitellä erillisinä kokonaisuuksina. Meidän täytyy löytää kokonaisvaltainen järjestelmä. Mitä puheenjohtajavaltiokysymykseen tulee, niin kaksi viikkoa sitten PI-kautemme päättyi ja PI-kautemme aikana pyrimme varmistamaan tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan, varsinkin neuvotteluissa asetuksesta, jossa käsitellään tyyppihyväksyntää. Tämä on ongelman ydin. Puheenjohtajuuskautemme aikana olemme päässeet yhteisymmärrykseen teknisten artiklojen osalta, varsinkin vaatimustenmukaisuustodistuksen osalta, ja markkinavalvontaa käsiteltiin ja myöskin sarjatuotannon loppumisvaihetta. Eli kyllä meidän kautemme aikana saatiin paras mahdollinen tulos aikaiseksi. mitä oli tehtävissä, tehtiin. Jos katsotaan teknistä osiota, niin avoinna olevia kysymyksiä vielä on, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Ja mitä tulee Slovakiassa vallitsevaan tilanteeseen, eli siihen varsinaiseen päivän aiheeseen ja syyhyn, miksi täällä olen tänään vieraananne. Eli miten suhtaudumme Dieselgate-asiaan? Ja muutama sananen myöskin autoteollisuuteemme. Heti alkuun todettakoon, että kaikki Slovakiassa tuotetut ajoneuvot, niitä ei myönnetty tyyppihyväksyntää Slovakiassa, vaan muualla. Mitä tulee M-luokan ajoneuvoihin, niin me emme myöntäneet yhtäkään tyyppihyväksyntää. Useimmat ajoneuvot hyväksyttiin Ranskassa ja Luxemburgissa sekä Saksassa ja Alankomaissa. Meillä tyyppihyväksynnät myönnetään vain ainoastaan traktoreille ja perävaunuille, eli sellaisille ajoneuvoille, joista täällä ei tänään keskustella laisinkaan. Tyyppihyväksyntä viranomaisemme kuuluu liikenneministeriön alaisuuteen, mutta se käsittelee muita ajoneuvomalleja ja luokkia. Mitä ministeriömme ja markkinavalvontaviranomaisemme tulee, niin skandaalin puhjettua me kävimme keskusteluja tarkastuslaitosten kanssa ja Volkswagenin edustajien kanssa. Volkswagenin, Skodan, Audin ja Seatin edustajat – esittelivät meille ehdotuksen ongelman ratkaisemiseksi ja nämä ehdotukset jätettiin ministeriölle ja tarkastuslaitosten käsiteltäväksi. Eli me olemme autoteollisuuden suurvalta, siis valmistuksen osalta tämä on meille tietenkin arkaluontoinen asia, joten me tulemme aina tekemään kaikkemme skandaalin ratkaisemiseksi ja me kaipaamme tulevaisuutta silmällä pitäen selkeitä pelisääntöjä. Mitä muuta Slovakia on tehnyt? Päästöt on meille tärkeä aihe. Me haluamme vähentää päästöjä haluamme suosia kiskoliikennettä. 55 prosenttia Slovakian kansalaisista voi ilmaiseksi käyttää junaa. Ja uudemmat rekat sekä pienet ajoneuvot maksavat pienempiä maksuja kuin vanhat ja suuret ajoneuvot. Me olemme yksinkertaistaneet vanhempien ajoneuvon henkilöautojen katsastustoimintaa. Me haluamme päästä eroon niin sanotuista likaisista saastuttavista autoista. Me emme halua kehittyä uudeksi Detroitiksi ja tästäpä syystä teemmekin kaikkemme, luodaksemme niin sanottuja autoklustereita uusien teknologioiden avulla. Ei ole mikään salaisuus, että autoteollisuuden tulevaisuus ei tule perustumaan diesel- eikä ottomoottoreihin, vaan tulevaisuus piilee sähkössä ja vaihtoehtoisissa polttoainevaihtoehdoissa, kimppakyydeissä – ajoneuvojen yhteiskäytössä ja päästöjen vähenemisessä. Siinä on ajoneuvon teollisuuden tulevaisuus. Me tietenkin tuemme myös sitä ratkaisumallia, että päästöjen testaus toteutetaan aina ö, ajon aikaisesti, eli RDE-testausta kannatamme ja siitähän täällä tänäänkin on tarkoitus keskustella. Kuten täällä todettiin, niin niin tekstinne on valmis. Ja sen jälkeen, kun teksti valmistui, niin sen jälkeen sain kutsun tähän kokoukseen. Viime vuonna maassamme järjestettiin vaalit. Meillä oli kolme eri ministeriä vastuussa tästä asiasta ja lisäksi meillä oli vielä puheenjohtajuuskausi hoidettavana ja se aiheutti tiettyä tiettyjä ongelmia sen suhteen, miksi en päässyt vierakseni aikaisemmassa vaiheessa. Mutta tämä nyt ehkä kuulostaa selittelyltä, mutta halusin vain tämän kertoa teille. Ha- mielestäni hanke on erinomainen. Viime vuosi ei ollut EUlle mikään helppo, mutta silti olen kyllä täysin vakuuttunut siitä, että jatkossa tulemme saavuttamaan hyviä tuloksia. Slovakia on tietenkin riippuvainen ajoneuvojen kysynnästä kautta EUn, ja tästäpä syystä haluamme suhtautua kaikkiin jäsenvaltioihin ja kommentteihin avoimesti. Minä toivon, että autoteollisuus oppii menneisyydestä. Me kaipaamme selkeämpiä sääntöjä. Vielä kerran kiitokset mahdollisuudesta esittää tämä alustus. Kiitokset huomiostanne ja nyt, mikäli teillä on kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitokset kollega Stromczek. Alkuun taas puheenvuoro yhteisesittelijöille. Kollega Gerbrandi, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Monet kiitokset ministeri Stromczekille, siitä, että olette paikalla ja kiitos myös puheenvuorostanne. Onnittelen myös teitä menestyksekkäästä puheenjohtajakaudesta. Joulutauon aikaan sain tietää paljon, ymmärsin, että tällainen puolen vuoden rupeama on aika lailla väsyttävä. Minun huoleni liittyvät neuvostoon instituutiona, toimielimenä. Tämä on oikeastaan pääsyy sille, miksi te olette täällä paikalla, kun ajattelemme Slovakian puheenjohtaja kautta. Syyskuun 2015 jälkeen olemme nähneet tapahtuvan paljon. Tämä talo käynnisti tutkimuksensa valiokunnan puitteissa. Olemme nähneet, että komissio nopeammin sitten eteni tyyppihyväksyntäehdotuksensa kanssa. Rikomusmenettelyitä on myös nähty komissiosta. Mutta kun ajattelemme neuvostoa, toimielimenä, niin se on ollut aivan hiljaa. On sellainen vaikutelma, että ainoa mitä, mitä neuvosto on tehnyt, on se, että se on keskustellut komission ehdotuksesta. Kysymykseni teille. Nyt kun tämä skandaali sitten puhkesi, päätyi uutisotsikoihin kaikkialla maailmassa. Ja kysehän on kansalaisten perusoikeudesta, oikeudesta puhtaaseen ilmaan. Voitteko selittää, miksi neuvosto ei koskaan käynyt todellista varsinaista keskustelua ja pohdintaa siitä, miten näin on päässyt käymään? Siis tarkoitan neuvostoa toimielimenä. Näin on kenties tapahtunut yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta kun otamme huomioon, että neuvosto on yksi kolmesta tärkeästä EUn toimielimestä, niin miksi tällaista keskustelua ei koskaan käyty neuvostossa? Paljon kiitoksia tästä kysymyksestänne. Voin tietenkin kertoa viime vuoden tilanteesta silloin, kun meillä oli PJ-kausi. Edelleen on olemassa direktiivi, joka on voimassa. Neljä vuotta kului ennen kuin päätelmiä päästiin muovaamaan. Yhdeksästäkymmenestäkahdeksasta artiklasta jäi 15 kohtaa jäljelle, 600 sivua jäi vielä ikään kuin ilmaan poliittisia kysymyksiä. Kesäkuisessa neuvoston kokouksessa muistaakseni heinäkuussa 2016 asiaa käsiteltiin ja olen vakuuttunut, että ongelma ei syntynyt vuonna 2015. Kuten kaikki ovat sanoneet, jokainen meistä, joka ostaa auton, etsii todellisia arvoja. Valmistajat ovat lähteneet kisailemaan – näistä päästöarvoista. Kyse on tuotantokustannuksista. 20 vuotta sitten ihmiset eivät hirveästi miettineet sitä, että millä tavalla autoilu vaikuttaa ilmastoon. Kysymystä voidaan katsoa myöskin toisella tavalla. 20 vuotta sitten pystyttiinkö silloin vertailemaan todellisia kustannuks, todellisia päästöjä väitettyihin laboratoriopäästöihin? But I'm, I'm more looking at the political Anteeksi kun keskeytän, mutta pyrin pikemminkin hakemaan tätä neuvoston poliittista roolia instituutiona. Ihmisiä huolestutti tämä asia. Me näimme, että Euroopan unionin järjestelmä ei saanut aikaan tuloksia tässä autojen päästökysymyksessä. Tämä oli valtava poliittinen kriisi. Jos meillä on poliittinen kriisi, niin senhän, sehän tulee välittömästi neuvoston asialistalle, olkoot sitten kyseessä pakolaiset tai muu asia. Tämä oli tämän kaltainen kriisi, eri alalla vain. Mutta siitä vaiettiin täysin neuvostossa. Siellä ei tapahtunut mitään. Miten ihmiset voivat luottaa neuvostoon poliittisena toimielimenä, kun se vaikenee tällaisen kriisin sattuessa? Robia Henkilökohtaisesti en ole sitä mieltä, että neuvosto vaikenee. Poliittisiin toimiin on ryhdytty. Järjestelmä, muutoksia on esitetty. Enkä ole vakuuttunut siitä, että viestinnän pitäisi toimia niin, että kaikki mediat vain paukuttavat näistä asioista mutta tulokset ovat tiedossa. Järjestelmät ovat kehittyneet, järjestelmän muutoksia toteutetaan nopeammin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö menneisyydessä olisi tehty virheitä. Me olemme ihmisiä, emme mitään robotteja, me teemme virheitä. Kukaan ei kiistäkään sitä, etteikö virheitä olisi tehty. Mutta alkuun piti käsitellä teknisiä kysymyksiä. Kyse on teknisestä aiheesta. Tietenkin se on tärkeä ihmisille ja ympäristölle ja tästä syntyy poliittinenkin ongelma, mutta kyse on edelleenkin poliittisista parametreista, joista keskustelemme. Nyt kyse on siitä, että saamme aikaiseksi tekniset pelisäännöt niin kuin peikaudemme aikana tehtiinkin, ja nyt voimme lähteä käsittelemään aiheeseen liittyviä poliittisia kysymyksiä. En halua nyt sanoa mitään sen suhteen, että kuka on sanonut mitäkin ja miten tästä aiheesta. Kiitoksia kollega Giisike, kaksi minuuttia. Kiitoksia, kiitokset valtiosihteeri Stromczyk vierailustanne. PJ-kausi oli varmaan aika lailla uuvuttava, mutta hienoa, että pääsitte paikalle. Alustuksessa ne totesitte, että äh, Slovakia on varsinainen mestari ajoneuvon tuottajana. Onnittelut siitä. Vuonna 2015 tuotettiin yli miljoona ajoneuvoa teidän maassanne. Ja se tarkoittaa 184 äh, per tuhat asukasta tai ihmistä, niin se on maailman ennätys. Se luo tuo työpaikkoja ja sanoitte, että tuotetut ajoneuvot, niin kuinka suuri osuus näistä ajoneuvoista on dieselajoneuvoja? Kiitoksia. Myönnettäköön, että en tunne näitä tarkkoja lukuja, mutta voinen olettaa, että se on EU-keskiarvon tasolla ajoneuvot, jotka tuotetaan Slovakiassa, viedään muille markkinoille. Ja jos katsotaan unionin dieselajoneuvojen lukumäärää, niin varmaan meillä se on samalla tasolla. Niin alustuksessanne totesitte, että dieselajoneuvojen määrä on melkoinen, yli 50 prosenttia joka tapauksessa yksityiskohdista voimme keskustella tuonempana se johtunee siitä, että on olemassa EU-ilmastosuojeluun liittyviä määräyksiä, ainakin annettu näin ymmärtää. Voisitteko hiukan tarkentaa tähän liittyvää kommenttianne? Eh, anteeksi, voisitteko hiukan tarkentaa kysymystänne? Sanoin, että menneisyydessä oli olemassa paineita kuluttajien asiakkaiden puolelta, jotka ostivat ajoneuvoja, he halusivat varsinkin tai peräänkuuluttivat alhaisempia käyttökustannuksia. Dieselajoneuvot kuluttavat vähemmän ja dieselpolttoaineena oli tietenkin halvempi kuin bensa. Ja tästäpä syystä tähän asti dieseliä suosittiin. Nyt tilanne on muuttumassa ja autovalmistajat tulevat keskittymään enenevässä määrin bensiinimoottoreihin ja jatkossa sitten myös vaihtoehtoiset polttoaineet nostavat päätään. Slovakiassa rekisteröitiin päästöjen osalta 46 000 ongelmallista ajoneuvoa. Niin nyt tyyppihyväksyntädirektiiviä ollaan työstämässä ja meidän tekstiä me käytetään IMKossa hyväksi, tyyppihyväksyntätekstiä uudelleen tarkasteltaessa. Ja jos nyt mietin, mitä sanoitte alustuksessanne, niin tehän totesitte, että tuotatte per vuosi yli miljoona ajoneuvoa siis Slovakiassa, mutta tyyppihyväksyntä hyväksyntä toteutettu vain ja nostaan peräkärryjen osalta, mutta ajoneuvojen tyyppihyväksyntä se hoidetaan Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa – Aina peräänkuulutetaan subsidiariteettia, eli puuttukaa niihin asioihin, jotka voidaan paikan päällä hoitaa. Ja jos nyt tätä periaatetta sovellettaisiin Slovakiaan, niin kun ajoneuvoa tuotetaan tällainen määrä, niin kyllähän tyyppihyväksynnänkin pitäisi tapahtua Slovakiassa. No teillä on kokemusta liikenneministeriöstä ja teidän pitäisi lähteä esittämään ehdotuksia ty- tyyppihyväksyntään ja markkinavalvontaan liittyen, niin mitä ehdottaisitte? Niin kuin aamupäivällä, kun keskustelimme tästä luonnoksesta, niin vaadimme enemmän Eurooppaa, keskittämistä, ehkäpä jopa virastoa, joka voisi leikata kansallisia valtuuksia. Ehkäpä se tarkoittaisi sitä, että tyyppihyväksyntä voidaan hoitaa tuotantomaassa, mitä te voisitte ehdottaa tähän liittyen eri toimielimille? No niin, nyt ymmärsin kysymyksenne. Meidän johtoajatuksenamme on se, mitä EU:ssa on sovittu. Me emme voi sanella, missä ajoneuvo on tyyppi hyväksyttävä – Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvo on turvallinen ja tyyppihyväksyntään liittyen yksi osa-alue monista muista on juuri tämä päästökysymys. Tietenkin Slovakia puoltaa valvontaan liittyen Euroopan unionin vahvempaa asemaa ja testeihin ja testien valvontaan liittyen – jos ajoneuvot testattaisiin valmistusmaassa, niin emme tietenkään vastustaisi sitä ajatustapaa, mutta toisaalta on muistettava, että meillä on yhtenäismarkkinat ja tuotteiden vapaa liikkuvuus on yksi perusperiaate. Ja tämä esittämänne periaate olisi ristiriidassa yhtenäismarkkinoiden periaatteen kanssa. Jos joku tuote valmistetaan jossain maassa, niin se pitäisi oikeastaan hyväksyä kaikkialla unionissa. Eli vastavuoroinen tyyppihyväksynnän tunnustaminen on tässä mielessäni. Ja voidaan sanoa, että menneisyydessä käytössä ollut järjestelmä ei ollut tyydyttävä. Teidän tehtävänänne on ollut järjestelmän kehittämisen nopeuttaminen ja se onkin hyvä asia. Ja tämä onkin tarpeen. Eli meidän on löydettävä tällainen keskitetty ratkaisumalli. Ja jollakin tavalla on myöskin valvottava Brysselistä käsin tätä järjestelmää. Brysselissä puhutaan yhdestä kokonaisuudesta, mutta siihen on aika lailla vaikea päästä, niin kuin ensimmäiset keskustelut ovat osoittaneet, eli kyllä se oman aikansa vaatii. Slovakia ei voi olla mittatikkuna koko EUlle, mutta meillä on ollut vastaavanlaisia ongelmia ajoneuvojen tekniseen katsastustoimintaan ja päästöjen mittaukseen, mutta me olemme muuttaneet lainsäädäntöämme ja nyt vaalimme nolla toleranssia. kun puhutaan siis äh, rikkomuksista. Toimiluvat evätään välittömästi, jos ei toimita määräysten mukaisesti. Eihän lakeja voida kiertää kilpailuaseman parantamiseksi. Vastaavanlaista periaatetta voitaisiin varmaankin soveltaa ajoneuvojen tyyppihyväksyntään liittyen. Vastuu ei ole tietenkään pelkästään valmistajalla, vaan myöskin hyväksyntäviranomaisella. Ja jos hyväksyntäviranomainen ei toimi velvoitteidensa mukaisesti, niin toimintaan on puututtava. Eli kyllä kyse on tällaisesta vastuuketjusta niin sanotusti. Okei, okay, dank, das erklärt. Hyvä, paljon kiitoksia. No näin vastasitte kysymykseen ja siihen, että byrokratia on leikattava, mutta me kaipaamme myöskin vahvempaa Eurooppaa, jotta valvonta toimisi tehokkaammin, eli me kaipaisimme ehkä jonkinlaista virastoa. No, IMKO-valiokunnassa käytävät keskustelut tulevat sitten tarkastelemaan tätä kysymystä. Sitten tämä alustukseen liittyvä hyvinkin kriittinen kommentti, eli polttomoottorin tulevaisuus ja dieselteknologian ja ottomoottoreiden teknologiset ongelmat puhutaan aina hyvinkin nopeasti sähkömoottoreiden tulevaisuuden näkymistä, mutta minä en ole sitä niin vakuuttunut, sillä sähkömobiliteetti on kestävää vain ja mikäli sähköä tuotetaan kestävästi. Eli jos käytetään ruskohiilivoimalaa energian tuottamiseksi sähköautolle, niin eihän se ole kovin kestävä ratkaisumalli, joten kysyisinkin, että miten te näette tämän sähkövatvaa vatvomisen niin sanotusti. Ehkäpä meidän tulisi tässä katsoa asiaa hiukan laajemminkin. Kiitoksia. Určite dvojprávajový prístup. Toden totta, me kaipaamme laaja-alaisempaa lähestymistapaa. Aivan oikeutetusti totesitte, niin meidän täytyy parantaa vallitsevaa tilannetta. Mutta ei voida sanoa, että nykyiset moottorit ovat ongelmallisia ja että tulevaisuus perustuu vain ainoastaan vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Näin ei voida sanoa. Kyllä, meidän on paneuduttava nykytilanteeseen, on olemassa edelleen monia monia moottoreita, jotka saastuttavat. Ja autot kuuluvat vain arkeemme ja työhömme me emme voi luopua autoista ja tästä syystä kaipaamme tällaista kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Slovakiassa käytetään puhtaampia rekkoja ja ajoneuvoja, joiden moottorin kuutiotilavuus on pienempi, niiden rekisteröinti on helpompaa ja rekisteröinti ja muut maksut ovat pienemmät kuin suurimoottorisilla ajoneuvoilla. Tällä tavalla yritetään puuttua kuluttajien käyttäytymiseen eli ohjata ympäristöystävällisempään toimintaan. Lisäksi vielä yksi esimerkki. F1, eli formulat. Viime vuosina oli mahdollisuus käyttää mitä tahansa moottoreita yhden kerran ja tämän yhden kisan jälkeen moottori meni niin sanotusti roskikseen, mutta sen jälkeen otettiin F1 sääntöjä käyttöön, jotta vähävaraisemmat valmistajat kykenivät kisailemaan suurempien kanssa, eli että vaalittiin oikeudenmukaisuutta. Ja sama pätee oikeastaan tähän tilanteeseen, eli kuinka isot moottorit voitaisiin hyväksyä esimerkiksi niin sanotusti arkikäyttöön. Miten iso moottori on tarpeen? Ehkäpä voimme ikään kuin merkitä ajoneuvot rekisteritunnuksen avulla siten, että kaikki näkevät, mikä on saastuttavampi ja vähemmän saastuttavampi. Minä olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuus piilee vaihtoehtoisissa polttoaineissa, ei diesel eikä polttomoottoreissa, mutta meidän täytyy käsitellä niitäkin nyt, jotta turhista haitallisista päästöistä päästään eroon. Ja tämä toinen osio sähköautot. Ne ovat tietenkin päällimmäisenä mielessäni, ja minä uskon, että tulevat muutokset vaikuttavat myöskin sähkön tuotantoon. Ei silloin käytetä enää hiilivoimaloita. Vaihtoehtoina on myöskin vetymoottorit tai muut. Eli kyllä lähitulevaisuudessa autoteollisuus tulee olemaan mullistusten kourissa. Paljon kiitoksia. Kollega Revo Daloni olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, hyvä ministeri, läsnäolostanne täällä tutkintavaliokunnassa. On totta, että olisi ollut ehkä parempi, jos olisimme voineet kuulla teitä ennen kuin olimme saaneet mietinnön valmiiksi, erityisesti koskien tätä faktaosaa. Ne asiat, joista täällä tänään keskustelemme, niitä ei sinne saada enää mukaan, kun se on jo valmiiksi saatu. Olen tyytyväinen siitä, että totesit, että on erittäin tärkeää saada vastauksia Euroopan tasolta tähän tilanteeseen. Tarvitaan kattava vastaus, systeeminen vastaus tähän ongelmaan. Tämä, tästä asiasta olemme kanssanne yhtä mieltä. Olisin halunnut tietää, mitä ajattelette, millä tavalla saadaan systeeminen vastaus ja valvonta ja Euroopan sääntelyn noudattaminen tällä tasolla. Mitä te ajattelette, jos meillä olisi riippumaton eurooppalainen virasto, joka jota voitaisiin, joka voisi olla valvena siinä tapauksessa, että kansalliset tyyppihyväksyntävir- viranomaisten toimintaan olisi jotain sanottavaa. Voisiko tämä olla yksi mahdollisuus? Ainakin se on yksi vaihtoehto, jota ehdotamme ja josta olemme keskustelleet. Toivon, että se on myös mietinnössä. Haluaisin saada teidän kantanne tähän sekä yhden jäsenvaltion Slovakian ministerinä, e, että myöskin henkilönä, joka on kuuden kuukauden ajan johtanut neuvostoa. Ďakujeme pekne. Stručne. Paljon kiitoksia. Lyhyesti ja ytimekkäästi toteaisin, että kyllä. Me olemme sitä mieltä, että komission ja Brysselin kokonaisuudessaan pitäisi olla suuremmassa vastuussa tai enemmän toimivaltuuksia. Kyllä virasto voisi olla toimiva ratkaisumalli, mutta meidän pitää tietenkin pohtia tätä toimivalta kysymystä virastohan voisi olla yhteinen tutkimuskeskus nimeltään. Ja kuten jo totesinkin, kyse voisi olla tahosta, joka toimii valvojana. Eli joka toteuttaisi tutkimuksia, valvoisi, onko määräyksiä noudatettu, ovatko ajoneuvot tiukkojen kriteereiden mukaisia. Eli tällainen, tällainen y- yhteinen taho on ollutkin ja meillähän on mukana tämä Aassa ja Faktapolessa, mutta tämä taho ei koskaan saanut komissiolta mandaattia, jotta olisi voitu tutkia, oliko mahdollisesti tällaisia estolaitteita käytössä. Toki tämä kouluu niihin asioihin, joita meidän on vielä korjattava. Minulla oli toinenkin kysymys, se koski vastausta kysymykseen viisi. Puhuitte tästä jo aikaisemminkin ja kyseessä on tutkineet, jotka ovat tarkastelleet, tai tarkastajana, jotka ovat tutkineet näitä autovalmistajien valmistajien tilannetta. Voisitteko kertoa lisää näistä tutkimuksesta? Oletteko pyytäneet näitä tarkastajia etsimään estolaitteita, jos näin on, mihin toimiin ryhdyitte, kun saitte tulokset eteen, että hän puhuitte täällä muun muassa Volkswagenista, joka rakentaa autoja teillä. Aby som to na pravú mieru. Pienenä korjauksena toteaisin, että yksikään Slovakiassa valmistettu ajoneuvo ei saanut Slovakiassa tyyppi hyväksyntää. Olemme keskustelleet eri valmistajien kanssa. Ja tiedustelimme heidän näkemyksiä asiasta. Ja näissä käymissämme keskusteluissa pidimme tärkeänä sitä kysymystä, että miten tästä softasta voidaan päästä eroon. Eli koska tämä ohjelmistohan oli sääntöjen vastainen. Eli 46 000 Volkswagen, Skoda, Audi ja Seat ajoneuvoa tunnistettiin ja keskusteluiden pohjalta olemme ryhtyneet poistattamaan nämä ohjelmistot ajoneuvoista – korvaamme ne uusilla. Joulukuussa 2016 viimeiset muutostyöt tehtiin. Mitä tulee ajoneuvotestaukseen, niin muutokset vaativat järjestelmämuutoksia. Slovakia tietenkin tulee aktiivisesti panostamaan järjestelmämuutoksiin, koska kuten jo totesin, me emme halua vilpillisin tai emme halua, että Slovakia linkitetään vilpillisesti toimiviin valmistajiin. Me haluamme, että ajoneuvot ovat vaatimusten ja väitteiden mukaisia. Me haluamme, että meillä valmistetaan koko unionin markkina-alueelle hyviä, korkealaatuisia, vähäpäästöisiä, turvallisia ajoneuvoja. Eli koko unionin markkina-alueelle haluamme niitä valmistella. Kiitokset. Seuraava Gerbrandi uudemman kerran, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata seikkaan, jota ministeri Stramczek totesi jo ensimmäisellä kysymyskierroksella. Nyt me puhumme teknisestä ongelmasta, eikä niinkään poliittisesta ongelmasta. Minusta näin ei voida kuitenkaan todeta johtopäätöksenä. Mietintöluonnoksessamme olemme todenneet varsin tiukkasanaisia johtopäätöksiä. Toteamme, että poliittisten päätösten takia on, olemme luoneet tämän ongelman, josta sitten myöhemmin syntyi Dieselgate. Vielä kerran haluaisin esittää saman kysymyksen. Kyseessä on valtava poliittinen ongelma. Olemme havainneet, että eurooppalainen järjestelmä kertakaikkisesti ei toimi hyvin. Jäsenvaltiot eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä oikealla tavalla. Tietyt poliitikot ovat kansallisesti ja myös Euroopan tasolla tehneet poliittisia päätöksiä, jotka turhauttavat tätä luomaamme järjestelmää niin, että sitten 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista eivät saa niin puhdasta ilmaa hengittääkseen kuin mitä heidän tulisi saada. Vielä kerran haluaisin kysyä, miksi neuvosto toimielimenä ei tehnyt mitään tälle poliittiselle kriisille, joka piilee Dieselgatein taustalla. Kyse on aivan muusta kuin, kuin siitä normaalimenettelystä, joka on käytössä esimerkiksi tyyppihyväksynnässä ja RDE-testauksessa. Neuvosto toimielimenä yleensä toimii tällä tavalla poliittisessa kriisissä. Voitteko vielä selittää minulle, miksi neuvosto toimielimenä, ainoana toimielimenä, ei tehnyt yhtään mitään ja päätti todella olla tekemättä yhtään mitään? Ja osobne si nemyslím, že by neurobila vôbec nič. Minä en usko, että neuvosto ei olisi tehnyt mitään. Toistan meidän näkemyksemme uudemman kerran. Olen kanssanne samaa mieltä. Tämä on poliittinen ongelma, sillä tähän on linkittynä liian moni kuluttaja, lähes jokainen, silloin kun puhutaan päästöistä. Toki kyse on poliittisesta, arkaluonteisesta kysymyksestä, en kiistä sitä, mutta ongelma syntyi teknisistä normeista ja määritelmistä, jotka eivät olleet riittävällä tasolla, ja järjestelmä ikään kuin epäonnistui. Alkuun meidän täytyy ratkaista avoinna olevat tekniset kysymykset, ja kuten alustuksessani jo totesin, niin avoimet poliittiset kysymykset on käytävä yhdessä läpi. Ne puhumme siitä, että tarvitaanko virastoa kyllä vaiko ei, mikä on jäsenvaltioiden vastuu, miten jäsenvaltioiden vastuuta rajataan, mikäli ylipäätään, niistä on keskusteltava. Slovakia voi hyväksyä sellaisen muutoksen, joka saa järjestelmämuutoksen aikaiseksi, minkä avulla voidaan välttyä tämän tilanteen toistumiselta. Mutta unionissa tilanne muuttuu. Me seuraamme ajan hermolla ja tästäpä syystä tilanne paranee jatkuvasti ympäristösaralla. Me tai oikeastaan ympäristökysymykset ovat aina kaikissa, lähes kaikissa keskusteluissa esillä. Ja sitten viestintäteknologia, tämä verkkovierailuehdotus jokunen vuosi sitten, roaming-maksut olivat arkea, mutta Brysselin positiivisen vaikutusvallan myötä olemme päässeet järjestelmämuutokseen, joka on edullisempi ja kuluttajaystävällisempi. Ja muitakin vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy. Ne osoittavat, että Bryssel voi saada positiivisia muutoksia aikaiseksi ja minä uskon, että nyt on tarjolla vastaavanlainen mahdollisuus. Ei tähän ole kulunut kaksi-kolme vuotta, vaan tämä prosessi on ollut paljon paljon pidempi mutta mainitsin jo esimerkin siitä, että kuluttajat suhtautuvat nykyään autoesitteisiin eri tavalla. Eli nyt meidän täytyy katsoa teknisiä kysymyksiä ja sitten sen jälkeen poliittisia kysymyksiä, jotka ovat vielä avoinna. Ja sen jälkeen on paketti kasassa. Ei olisi järkevää lähteä ensi alkuun muovaan poliittisia päätelmiä – vaan ensin on lähdettävä tekniseltä kentältä liikkeelle, päästävä yhteisymmärryksen siitä, mitä on muutettava. Ja sen jälkeen sitten kaivataan kaikkien poliittista yhteisymmärrystä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Koniska. Tak dovolte poděkovat panu státnímu tajemníku, že <clears throat> si udělal čas a přišel mezi... Haluaisin kiittää valtiosihteeriä siitä, että hän on saapunut paikalle kuulemiseen ja selittää Slovakian kannanottoja. Tsekin tasavallan edustajana ymmärrän kannanottonne, kun totesitte, miten tärkeä autoteollisuus on maallenne. Me olemme tsekkeinä samassa tilanteessa kun ajatellaan, miten suuri osuus BKT ja miten suuri osuus työllisyydestä on autoteollisuuden varassa ja miten tärkeä arkaluontoinen talouden ala on kyseessä. Puhuimme myös siitä, miten tästä eteenpäin. Pitäisi puhua myös siitä, miten nyt toimimme sen suhteen, mitä on tapahtunut. Kuluttajia on huijattu, ja kuluttajat joutuvat maksamaan paljon enemmän kuin mitä kuluttajat Yhdysvalloissa tai Etelä-Koreassa. Siellähän on nyt menettelyjä käynnissä ja kuluttajat saavat korvauksia. Euroopassa sadat tuhannet eurooppalaiset, jotka ostivat hyvässä uskossa näitä autoja, eivät pysty puolustautumaan ja suojaamaan itseänsä. Miten tähän tilanteeseen tulisi suhtautua? Tämä kysymys on ratkaistava ja kuluttajille on pystyttävä kertomaan, miten he voivat puolustautua jatkossa. Tästä varmasti täytyy käydä poliittista keskustelua. Miten suhtaudumme niihin, jotka sitten altistuivat tälle huijaukselle, jotka ovat ostaneet autoja, koska halusivat esimerkiksi auton, jolla on pienemmät päästöt, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Mitä tälle pitäisi tehdä? Prvom rade prebiehajú pokiaľ... Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Oikeusjuttuja on vireillä. Kuluttajilla on aina mahdollisuus kääntyä tuomioistuimen puoleen Tärkeämpänä pidämme, että tulevaisuutta silmällä pitää meillä on parempia sääntöjä käytössä. Me emme voi palata menneisyyteen ja muuttaa menneitä. Voisin yhtä lailla kysyä teiltä, että mitä olemme menneisyydessä tehneet estääksemme tällaisen skandaalin syntymisen. Mutta tulevaisuus on tärkeämpi. Meidän täytyy vain oppia menneistä meidän on vältettävä vastaavien ongelmien syntymisen. Ja kun ihmiset harkitsevat uuden auton hankintaa, niin näyttää siltä, että Dieselgate ei juurikaan vaikuta päätöksentekoon. Kun uutta autoa ollaan ostamassa, niin pohditaan turvallisuutta, käyttökustannuksia, sen semmoisia. Ja tietenkin etsitään jotain tiettyä, tietyn ajoneuvoluokan tiettyä mallia. Eli me emme voi lähteä yleistäen sanomaan, että kuluttajat reagoivat skandaaliin tällä tai toisella tavalla. Yhdysvalloissa ja EU:ssa asiaan reagoitiin eri tavalla – ratkaisumallit ovat eri ja tärkeämpänä pidän sitä, mitä me täällä teemme. Meidän on hoidettava oma tonttimme kuntoon, mutta en halua aina lähteä vertailemaan EUta muihin. Meille tärkeänä on se, miten EUssa toimitaan. Ne, jotka asuvat EUssa, heillä on oikeus – mahdollisimman puhtaaseen ilmaan ja laadukkaisiin ajoneuvoihin. Sellaisia ajo, sellaisiin ajoneuvoihin, jotka ovat esitteiden mukaisia. Me tarvitsemme hyviä sääntöjä, ja sehän olisi jo hyvä tulos, mitä tähän skandaaliin ja sen vaikutuksiin tulee mitä näihin vireillä oleviin oikeusjuttuihin tulee. Jos katsomme direktiiviä, no en ole mikään asiantuntija lainsäädäntösaralla, mutta tekstissä viitataan myöskin näihin laitteisiin ja järjestelmiin. Kun puhutte siitä, kuinka meidän pitäisi ottaa tästä oppia sitten puhutte siitä, kuinka olette epäillyt tuolla neuvostossa. Me halusimme uuden eurooppalaisen viraston, joka valvoisi ne tilannetta ja tekisi tarkastuksia. Oletteko myös ajatelleet, millaisia prosesseja tarvittaisiin komission tasolla niin, ettei tällaista enää uudelleen tapahtuisi? On aivan selvää, että komissio tiesi jo vuosia sitten, että estolaitteita käytetään Eh, he saivat tietoja useilta, useista lähteistä ja virastoista, mutta komissiossa ei ryhdytty mihinkään toimiin ennen kuin tämä meni mediaan, niin siitä tuli sitten poliittinen skandaali. Oletteko te neuvostossa puhuneet siitä, kuinka prosesseista komissiossa voitaisiin keskustella, kuinka niitä voitaisiin parantaa? Mielestäni tämä kysymys kannattaisi esittää pikemminkin komissiolle. En minä voi puhua täällä komission puolesta. Mutta henkilökohtaisesti olen asiasta sitä mieltä, että olen vakuuttunut siitä, että tähän liittyy positiivinen seikka. riippumatta siitä, mistä toimielimestä on kyse, niin tämä sietokyky kasvaa. Me emme tietenkään voi hyväksyä mitään vaikenemisen politiikkaa. Some ja mediat ylipäätään ovat tuoneet mukanaan viestinnän nopeutumisen – mutta mediat myöskin paisuttelevat ja vääristelevät negatiivisenkin suuntaan näitä asioita. Ja se ikään kuin herkistää meidät, me reagoimme nopeammin tilanteisiin. Toivottavasti komissio oppii tästä. Ja toimii jatkossa ponnekkaammin. Ja kehittää ja arvioi omia toimiaan. Kyse ei ole siitä, että olla, oltaisiin epäonnistuttu, vaan kyse on enemmänkin siitä, että miten voimme jatkossa välttyä tällaisilta tapauksilta. On tietenkin selvää, ettemme voi jättää vihjeitä huomioitta, mutta minä katson kuitenkin aina tulevaisuuteen. Kollega Eichhout tämän ensimmäisen kierroksen päätteeksi, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Eh, Kiitos ministerille alustuksesta ja vastauksesta. Tässä salissa varmasti havaitsette turhautumista. Kaikki sanovat, että kyseessä on valtava skandaali ja Euroopalle on tuskallista, että näin on tapahtunut. Samanaikaisesti kun katsomme päätöksentekoa jopa skandaalin puhkeamisen jälkeenkin, niin ei oikeastaan ole havaittavissa sitä kiireellisyyttä, joka sitten syntyisi, jotta tilanne muuttuisi. Haluaisin mainita tietyt kannat, joita Slovakia edelleenkin ajaa dieselskandaalien puhkemisen jälkeenkin neuvostossa. Kun ajatellaan RDE toista pakettia ja vaatimustenmukaisuuspakettia, mukaisuuspakettia, tekijää. Te halusitte lykkäystä viidellä vuodella verrattuna komission ehdotukseen. Tämän tiedon olemme saaneet kaikista asiakirjoista, jotka ovat käytössämme. Eli vetositte viiden vuoden lykkäyksen puolesta, kun ajatellaan RDE-testien käyttöönottoa. Kaikki pitävät sitä oleellisen tärkeänä, mutta kuitenkin päätöksenteossa sanotte, että tarvitsette vielä viisi vuotta lisää aikaa. Todellakin nyt tuskastelen sen suhteen, miten tämä suhtautuu asian kiireellisyyteen. Ja toinen seikka liittyy vaatimusten mukaisuusoletuksen. Slovakia aivan johdonmukaisesti on sanonut, että kun RDE-testaus on käytössä vaatimusten mukaisuuden osalta, niin ei tulisi olla mahdollisuutta minkäänlaiselle kolmannelle toimijalle tai lainsäätäjälle testata sitten myöhemmin, onko tämä tekijä yhä voimassa, vaikka päästy edelleen ennallaan. Olette jatkuvasti vai- vastustaneet tätä vaihtoehtoa. Minusta tämäkin on hyvin kummallista, kun ajatellaan sitä, että toistaiseksi on ollut liian vähän tarkastuksia. Miksi Slovakia on omaksunut tällaisen kannan? Zašim, eh, zašim od konca. Nemám. Aloitetaanpa tästä viimeisimmästä kysymyksestä. Minulla ei ole mitään tietoja siihen liittyen, että me vastustaisimme uusia selvityksiä. Me aina kannatamme järjestelmämuutoksia. Me äänestimme tyhjää, toden totta. Me perään kuulutimme kaikkiin valvontaolosuhteisiin yhdenmukaista toimintaa, mutta tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin kun lähdetään uutta ajoneuvoa kehittämään – niin tämä kehitystyö on aika lailla pitkä ennen kuin varsinainen auto on tiellä. Eli kehitysvaihe ja hyväksyntävaihe vievät melko pitkän ajan. Kysehän ei ole mistään yön yli hoituvasta asiasta. Täytyy tehdä moottorin liittyviä teknisiä ratkaisuja ja muita. Ja me halusimme saada aikaiseksi realistisen tuotantoprosessiin suhteutettuna realistisen aikataulun. Kyse ei ole vain ainoastaan tietoteknologiasta. Jos katsotaan esimerkiksi polkupyöriä, jos hammasrattaita halutaan muuttaa, niin sehän hoituu nopeasti tuotannossa, mutta autoteollisuudessa kehitystyö ja tyyppihyväksyntä kestää melko pitkään. Toki voimme keskustella siitä, että mikä olisi sopiva aika, mutta me emme vastusta ajonaikaisia päästömittauksia. Me vain haluamme realistisia, yhdenmukaisia, täytäntöön pantavissa olevia määräyksiä. Siinäpä kaikki kysymykseni liittyen. On the first point, on the presumption of... Uh... Niin tämä oletus vaatimusten mukaisuudesta. Kenties itse haluatte perehtyä pöytäkirjoihin ja perehtyä Slovakian kannanottoihin niin, että teillä on oma kantanne nyt käytössä ja muistissa. No sitten tämä viiden vuoden viive, jota halusitte. Mainitsisin, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa saadaan muilla tekniikoilla parempia tuloksia ja autoja on siellä markkinoilla. Eli kyllä tämä on mahdollista, mutta siellä nyt ei ilmeisesti niin toi, toimita, koska tiedetään, että Euroopan tarkastukset eivät ole niin tiukkoja. No sitten Slovakiasta tiedetään sekin, että Slovakia on todennut vain, että vain laboratoriotestejä pitäisi tehdä, eikä näitä todellisissa olosuhteissa tehtäviä testejä. Tämä on aika lailla kummallinen kanta. Miksi näin? No skúsim najprv zareagovať na tú kontrolu, ktorú ste porovnali s eh, Amerikou. A... No yritän reagoida nyt tähän USA-vertailuun. No, Brysselillä on nyt mahdollisuus tarjolla. Jos olisin autovalmistaja, niin tietenkin tekisin vain mikä on tehtävä, sillä minähän, minun tehtävänäni on äh, tuottaa rahaa, voittoa. Ja paljon rahaa on otettu kuluttajilta ennen kuin Bryssel puuttui peliin. Valmistajat peräänkuuluttavat taloudellista tuottoa ja nyt Bryssel voi luoda keskitetyn valvontajärjestelmän testausten kehittämiseksi. Ja toinen osio, niin kuin alustuksessanikin jo totesin, käytön aikaiset testit ovat mielestämme ainoa realistinen ratkaisumalli. Me emme koskaan vastustaneet tätä, vain vaadimme yhdenmukaisia määräaikoja kaikkiin valvontatoimiin liittyen – me haluamme järjestelmäpohjaisen valvontaratkaisun. Mielenkiintoista olisi kuulla, että milloin mukava Slovakia olisi näin väittänyt, mitä te sanoitte. Me olimme kaikissa kokouksissa mukana ja tällaista mainittua tietoa ei kyllä ole koskaan lausuttu, mutta tämän kuulemistilaisuuden jälkeen voimme vielä kahden keskinkin tätä asiaa lähteä setvimään. No tottahan sellainen mahdollisuus on tarjolla. Kiitoksia. Nyt pääsemme kolmen minuutin puheenvuoroihin, eli toiseen kierrokseen. Kollega Fanne Kamp, ensimmäinen puheenvuoro tämän kakkoskierroksen aikana. Olkaapa hyvä. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin valtiosihteerille vierailustaan ja tästä suhteellisen selkeästä vastauksesta. Alustuksessa esititte mielenkiintoisen kommentin kertoen, minkä tyyppisiä ajoneuvoja valmistatte, mutta että tyyppi hyväksyntä toteutetaan muissa maassa. Miten suhtaudutte siihen? Onko tämä teidän mielestänne ihan ok? Vai oletteko sitä mieltä, että Slovakian hallituksen kannattaisi suhtautua asiaan toisella tavalla. Sanotte vain, että tyyppihyväksyntä hoidetaan muualla. Me valmistamme vain näitä autoja, jos näin populistista sanakäännettä halutaan käyttää. Siinäpä ensimmäinen kysymykseni. Uh, poviem to tak ako som hovoril, sme... No, ihan yleisellä tasolla todettakoon, että me kuulumme Euroopan unioniin ja olemme iloisia siitä, että palvelut ja tuotteet voivat liikkua unionin alueella vapaasti. Slovakia on jäsenvaltio. Jäsenvaltio, joka on tyytyväinen yhteisiin ratkaisumalleihin, tutkimuskeskuksiin ja niin poispäin. Olisi tietenkin hienoa, että me voisimme nämä tyyppihyväksynnät hoitaa, mutta jos ajoneuvo on hyväksytty jossain päin EUta, niin mikä siinä? Kunhan toimitaan testeissä oikeudenmukaisesti ja oikein, jottei Slovakiaa lähdetä ikään kuin mainitsemaan samaan hengenvetoon, kun puhutaan tällaisista turvallisuus- ja muiden normien kiertämisestä. Meidän pitää saada aikaiseksi muutoksia, ajoneuvot, se, että ajoneuvot testattaisiin myöskin valmistusmaassa, niin kyllä se meille sopii. Mutta toisaalta taas, jos testaus toteutetaan muualla Euroopassa, niin sekin käy meille. Tärkeintä on se, että jatkossa Brysselissä luodaan järjestelmä, joka kitkee kikkailut. Me tarvitsemme sellaisen tyyppihyväksyntäjärjestelmän, joka toimii sääntöjen mukaisesti. Kiitoksia. Sitten toinen kysymykseni, se liittyy virastoon asiasta keskustellaan parlamentissa, aika intensiivisesti pohditaan puolesta ja vastaan argumentteja, mutta Slovakian hallituksen edustajana te totesivat täällä, että te toivotte viranoma, virastoa. Voisitteko selventää kommenttia, miksi toivotte tällaista viranomaista ja virastoa? Ja toinen kysymykseni kuuluu, miten suht suhtaudutte neuvostossa aiheesta käytäviin keskusteluihin? Spojím obidve otázky do jednej, lebo... Nivon nämä vastaukseni näihin kahteen kysymykseen seuraavalla tavalla yhteen. Me olemme kaikki samaa mieltä sen suhteen, että järjestelmä on muutettava ja vältettävä uuden skandaalin syntyminen. Se, miten viraston pitäisi toimia, no se on poliittinen keskustelu, siitä vastaavat jäsenvaltiot. Miten voimme tyyppihyväksyntään liittyen puuttua kansalliseen toimivaltaan? Siitä on keskusteltava jatkossa. Viraston pitäisi valvoa tyyppihyväksyntää, toimia, joita toteutetaan jäsenvaltiotasolla. Se on minun mielipiteeni. Ei ole järkeä viedä toimivaltuuksia jäsenvaltioilta ja luoda yksi keskus. niin sanotusti. Meidän ei tarvitse lähteä vallankumouksen tielle, meidän täytyy vain parantaa nykyistä järjestelmää ne, jotka toteuttavat tyyppihyväksyntä toimia, niin niiden pitää tietää, että on olemassa riippumaton valvontataho, joka voi tarvittaessa puuttua heidän toimiinsa ja mikäli epäsäännönmukaisuuksia havaitaan, niin silloin käytetään myöskin seuraamuksia, joista on jo ennakkoon sovittu. Kuten tiedätte, niin meidän on oltava tietoisia siitä, että onko olemassa halukkuutta, poliittista halukkuutta lähteä muutoksen tielle. Mutta mitä tähän virastokysymykseen tulee, niin virastolla pitää olla riittävästi toimivaltuuksia ja sillä pitää olla myöskin mahdollisuus langettaa seuraamuksia, jos se vastaa vain ainoastaan arviointityöstä, ja sillä ei olisi mahdollisuutta langettaa seuraamuksia, niin sellaisella virastolla ei olisi juurikaan käyttöä. Thank you. Euh, je donne la parole à Madame Christine Revaud. Seuraavaksi Kristine Urbadelon. Merci. Kiitoksia, hyvä ministeri. Totesitte useaan kertaan, että nämä taloudelliset kustannuskysymykset olivat aiheuttaneet tiettyjen valintojen tekemisen. Totesitte muun muassa, että hiilidioksidia piti eh, vähentää, koska se oli myös taloudellisesti kiinnostavampaa ja loppujen lopuksi oli kuitenkin enemmän typpipäästöjä tästä seurauksena. Tietenkin tätä voidaan tarkastella mietinnöstämme tältä faktaosasta se on tehty selväksi asiantuntijoiden taholta. Hiilidioksidien väestäminen ei estä typpioksidien vähentämistä. Sanoitte myös, että dieselmoottorit olivat kuluttajien suosiossa, koska se oli halvempaa. Oletan, että tuon jälkeen olette nostaneet dieseliä veroja niin, että kuluttajat eivät näe mitään taloudellista hyötyä tässä dieselvalinnassa, vaan e, että se on e, myös taloudellisesti erittäin huono valinta jatkaa dieselin kanssa, kun ajatellaan terveysvaikutuksia. Mikä on e, Slovakian linja ollut tämän jälkeen? Onko kannustettu edelleen dieselpoittoaineen käyttöä vai ei? Mikä on ilmansaastetilanne tänä päivänä Slovakian tasavallassa? Olen itse ranskalainen ja meillä on ollut aikamoinen talvi ja tämä varmasti jatkuu. Se on ollut hyvin saastunut talvi. Hiilidioksidia, pienhiukkasia, typenoksideja. Nämä haasteet eivät ole ainoastaan pitkän ajan ongelmia, vaan ne ovat tämän päivän ongelmia. Kuvittelen, että teillä on varmaan samantapaisia ongelmia. Mikä on tilanteenne, mihin politiikkaan olette ryhtyneet, jotta voitaisiin taloudellisesti säännellä eri polttoaineen käyttöä? esitän kaikki kysymykset tähän samaan syssyyn ja sitten voitte niihin vastata työllisyydestä. Autovalmistajat ovat vahvasti läsnä maassanne. Te olette varmasti varmasti keskustelleet valmistajien kanssa niin, että olette voineet varmistua siitä, että näissä tehtaissa työssä olevat voivat saada apua uudelleen kouluttamista, kouluttautumista varten niin, että he voisivat eh, keskittyä toisen tyyppisiin moottoreihin tulevaisuutta ajatellen. Monet valmistajat ovat eh, siirtymässä toisiin moottoreihin. On tietenkin ajateltava mm, valmistajia ja työntekijöitä ja tuettava heitä toiseen suuntaan etenemiseen. Teillä on varmastikin suunnitelmia. Haluaisin tästä kuulla teidän ministerien, eh, ministerin kantoja. Čo sme urobili ako Slovensko? Alebo najprv odpoviem z hľadiska životného. Se, mitä Slovakia on tehnyt. No ehkä ensin muutama sananen ympäristöön liittyen. Onneksi tilanne ei ole meillä niin kuin Ranskassa, mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö pitäisi aihetta tärkeänä. Slovakia on pieni maa, joustavampi ehkä tähän liittyen. Me olemme pyrkineet toimimaan proaktiivisesti ympäristönsuojeluun liittyen. Tyyppihyväksyntään liittyen käytetään eri hinnoittelua, eli suosimme moottoritilavuudeltaan pienempiä moottoreita. Sama pätee myöskin rekkoihin, eli maksut perustuvat näihin mainittuihin kriteereihin. Ja sama pätee myöskin tietulleihin. Eli me haluamme rohkaista kuluttajia ostamaan uusia, uuden aikaisia ajoneuvoja. Jos joku haluaa välttämättä suuren moottorin, niin hänen pitää varautua suuriin maksuihin. Autovalmistajat toimivat kuluttajien mieltymysten mukaisesti. Me Olemme kiinnostuneita siitä, että mitä ajoneuvoja meillä valmistetaan. Useimmat ajoneuvot viedään Saksan, Ranskan ja muiden maiden markkinoilla. Kuten sanoin, tyyppihyväksyntätyöt hoidetaan muualla, ei Slovakiassa. Ja piakoin Jaguar Land Rover tulee meille. Ja nämäkin ajoneuvot pikemminkin viedään muille markkinoille kuin että ne jäisivät Slovakian alueelle. Eli me yritämme saada näistä valmisteista eräänlaisen klusterin aikaiseksi ja rohkaista sitä, että tutkimus ja kehitystyö toteutuisi myöskin Slovakiassa. Se tarkoittaisi ympäristörasituksen pienenemistä ja kilpailukyvyn paranemista. Sillä on selvää, että Slovakia ei voi tuudittautua siihen, että meillä on motivoituneita ja päteviä työntekijöitä. Koulutusjärjestelmä on rukattu aika lailla. Meillä on oppisopimusjärjestelmä käytössä. Meillä on mahdollisuus kertoa nuorille mitkä ovat hyviä työllisyysnäkymiltään hyviä aloja. Näin toimimme myöskin keskusteluissa ajoneuvoteollisuuden edustajien kanssa. Mitä enemmän lisäarvoa tuotetaan Slovakiassa, sitä parempi on tulevaisuus ja se ikään kuin motivoi meitä itseämme – lisätään halukkuutta investoida omaan maahamme ja katsoa valoisin mielin tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Gerbrandi. Aja, ette haluakaan käyttää puheenvuoroa. No siinä tapauksessa toistamiseen kolme minuuttia Wim van de Kamp. No. Herra puheenjohtaja, vielä kertaalleen olen äänessä. Arvoisa valtiosihteeri, on tietenkin hienoa, kun voitte sanoa, että Land Roverkin rantautuu Slovakiaan. Britti merkit ovat aika lailla Manner-Euroopan kourissa niin sanotusti myöskin Brexitin jälkeen. kysymysten niputtaminen on tietenkin teidän näkökulmastanne katsottuna helppoa, mutta voisitteko vielä tarkentaa, että miten keskustelut neuvostossa ovat edenneet? Oletteko nyt vakuuttuneita siitä, että kaivataan enemmän eurooppalaista puuttumista kansallisiin prosesseihin? Forum Radio na, na odľahčenie. Samozrejme, my sme vďační za... No, ensisijaisesti ihan pilkes silmäkulmassa toteaisin, että olemme kyllä kiitollisia siitä, että Land Rover tulee meille. Se on suurin investointi tapahtuma unionissa seitsemän vuoteen ja vii, kalkkiviivolle asti väänsimme kättä Meksikon kanssa ja olemme iloisia siitä, että Jaguar Land Rover jäi EU-hun. Tämä ei ole ainoastaan hyvä uutinen Slovakialle, vaan koko EUlle. Ja sitten tähän toiseen kysymykseen. Neuvostossa asiaa käsiteltiin kahteen otteeseen, ensimmäisen kerran kesäkuussa ja toistamiseen sitten joulukuussa. Eli ensin Alankomaiden ja sitten Slovakian puheenjohtajuuskauden aikana. Keskusteluissa neuvostossa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että nykymääräyksiä on pantava paremmin täytäntöön ja että määräyksiä on kehitettävä ja parannettava entisestään. Siinäpä ne tärkeimmät asiat. Yhtä lailla keskusteltiin estolaitteiden käytön kieltämisestä – Neuvostossa ollaan samalla linjoilla sen suhteen, että tarvitsemme uudenlaista markkinavalvontaa, joka voisi toteutua esimerkiksi viraston kautta. Tällaisista asioista neuvostossa on keskusteltu ja näitä keskusteluja tullaan myöskin jatkamaan. Kiitos kuuluu myös parlamentille ja tälle valiokunnalle. Olette työstäneet hyödyllisiä neuvostolle hyödyllisiä asiakirjoja. Nyt neuvosto tietää, mikä on parlamentin edustama kanta, miltä osin neuvosto voi laskea parlamentin tuen varaan. Ja lopuksi saanen vielä todeta, että tämä valiokunta on viestinnän kannalta erinomainen väline nyt vasta valmistellaan uusia sääntöjä ja on hienoa, että parlamentaarikotkin osallistuvat tähän prosessiin heti alkumetreiltä lähtien. Nyt on mahdollisuus selvittää, mitkä ovat kollegoiden kannat. Herra puheenjohtaja, vielä lopuksi yksi kysymys. Niin, miten selittäisit seuraavan asian? Tehän Aikaisemmin vastauksessanne totesitte, että jos nyt puhutaan Slovakiasta tai Alankomaiden kansasta, niin te sanoitte, että skandaali, ei paljon hetkauta. Autoja ostetaan totuttuun tapaan. Miten te suhtaudutte siihen? Oletteko sitä mieltä, että yhteys poliitikkojen kansalaisten välillä on hävinnyt? Parin otteeseen totesitte, että kyse on poliittisesta kysymyksestä. Nyt sanoisin, että tehän olette insinööri, hieno asia se, mutta ei teidän pitäisi pelätä poliittisia kysymyksiä. Eli missä tässä oikein on kyse? Priznam že... Myönnettäköön, Ehkäpä voisin käyttää esimerkkiä hyväkseni. Otetaanpas televiestintäala ja Samsung-yritys. Se lanseerasi uuden tuotteen, odotti mahtavia tuo, tuloksia, mutta sitten kävikin ilmi, ettei puhelinta saa viedä edes lentokoneeseen. Nyt pitää kehittää uusi tuote, uudet testaukset täytyy toteuttaa, täytyy saada kansalaiset, kuluttajat vakuuttuneeksi uudesta tuotteesta. Ja mitä politiikkaan tulee, kun poliittinen kampanja käydään, niin lopussa sitten kiitos seisoo tai sitten ei. Kaikki riippuu siitä, ovatko kansalaiset vakuuttuneita kuulemastaan. Kyse on uskottavuudesta. Ja tähän liittyy kaksi ongelmaa. Eli osakearvon lasku, se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö konserni voisi jatkossa toimia, jos yksi tuote ei menestykse, toi, menestykään markkinoilla, mutta osakekurssi ainakin lähtee laskuun. Toinen ongelma liittyy tähän kuluttajien luottamukseen. Kuluttajat tietävät, että ovat tulleet petetyiksi. Se näkyy tietenkin tiettyjen merkkien ja mallien myyntiluvuissa. Mutta tämä mainitsemani toleranssin laskeminen, se on oikeastaan positiivinen tulos Samsungin osalta ja Dieselgatein yritysten osalta voidaan sanoa, että nyt on päästy ongelmista eroon. Yritykset ovat oppineet skandaalista ja loppupeleissä tästä hyötyvät kuluttajat, autoilijat, jotka ovat valistuneempia ja ovat tarkempia ja tietoisempia näistä ongelmista, kun uutta autoa lähtevät ostamaan. Ja tietenkin tästä koituu positiivista hyötyä ympäristöllekin, varsinkin kun puhutaan päästöistä. Kiitoksia kollega Dance. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen Madi Kampin kanssa samaa mieltä Brexit-aiheesta. Slovakiasta tulee varmasti paljon mielenkiintoisempi kohde eh, autovalmistajille verrattuna yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja tämä on surullinen tosiasia, jonka kanssa täytyy sitten vain elää. Kun ajatellaan eurooppalaista valvontaa, eh, tästä luonnostelitte näkemyksenne, mutta vastuukysymyksessä on vielä hieman huolenaihetta. Tarttuisin kommenttiin sen suhteen, että ei katsota vain pelkästään mitä muualla maailmassa tapahtuu, koska se ei kenties päde täällä. Kun otetaan oppia parhaista käytänteistä, niin sehän toimii kaksisuuntaisesti molempiin suuntiin. Mutta oppivat siitä menestyksestä, mitä me saamme aikaan, ja mekin haluamme oppia muilta silloin, kun muut toimivat oikein. Minkälaisia byrokraattisen taakan elementtejä te olette tunnistaneet ja mistä olette erityisen huolissanne, kun ajatellaan sitä mahdollista vastuuta, joka eurooppalaisella valvontavirastolla olisi? Mitkä ovat päähuolenne ja mitä pyytäisitte meitä välttämään? Keď narážame na otázku byrokracie, tak... E, Mitä työtaakkaan ja hallinnolliseen taakkaan tulee, niin sanottakoon lyhyesti, että virastolla ei ole merkitystä, mikäli sillä ei ole toimivaltuuksia. Vasta sitten sillä on merkitystä, kun sillä on valtuuksia, vastuuta kannettavana – ja kun se voi ryhtyä niin sanotusti tuumasta toimeen. Muunlaista virastoa kukaan ei kaipaa. Jos virasto huomaa, että on olemassa puutteita, virheitä on tehty, on rikottu lakia, mutta ei voi puuttua tilanteeseen laisinkaan, niin mitäs järkeä sellaisessa virastossa voisi olla? Jos hallinnollinen taakka taakka kasvaa, niin sehän nyt ei ole mikään tragedia, mikäli siitä on hyötyä, kun tiedetään, että kuka vastaa mistäkin. Ja Slovakiaan tasavalta tulee aina puoltamaan tällaisen viraston perustamista, mutta edellyttäen, että sillä on myöskin riittävät toimivaltuudet ja että se kykenee myöskin käytännössä saamaan jotain aikaiseksi. Täällä on viitattu myöskin valiovertailuun, jäsenvaltioiden vertailuun hyvien käytänteiden vertailuun. No tottahan sekin on yksi mahdollisuus, mutta se on vain yksi osa tätä kokonaisratkaisua. Vastaavia standardeja käytetään Euroopan unionissa ja näin täytyykin tehdä. Ja teknisten palveluiden yhteinen arviointi, mielestäni sekin on tärkeä seikka. Pidän tärkeänä sitä, että kaikkiin sovelletaan samoja sääntöjä. Puheenjohtajuuskautemme aikana tästä syystä ehdotimme akkreditointijärjestelmää näihin niin sanottuihin teknisiin palveluntarjoajiin liittyen. Kiitoksia. It seems as if... Kiitos. Näyttää syntyvän konsensus siitä, että tarvitaan tehokasta valvontaa ja olette oikeassa, että on käytävä poliittinen keskustelu siitä, miten tämä täsmällisesti järjestettäisiin. On myös muita elementtejä, jotka liittyvät tähän prosessiin. Tyyppihyväksyntämenettelyyn. Toisessa valikunnassa juuri nyt perehdytään useita ehdotuksia on myös tehty ympäristövaliokunnassa. Pohdin vain, mitkä ovat näkemyksenne näistä aiheista. Voi olla, että kaikista teillä ei ole näkemystä, sen ymmärrän, mutta olisi hyödyllistä, jos kuulisimme ajatuksistanne tältä osin. No sitten kansallinen maksurakenne, jolla rahoitettaisiin tyyppihyväksyntäjärjestelmä, ja, joka määriteltäisiin jäsenvaltioissa. Tässä valmistaja- ja tyyppihyväksyntä ja teknisten palvelujen yhteys ikään kuin katkaistaisiin. Onko teillä tästä näkemys? Sitten 10 euron maksu, joka käytettäisiin tähän valvontatoimeen, ja sitten markkinavalvontatoimet jäsenvaltioissa ja pysyvä tilintarkastajien komitea, joka sitten tekisi tarkastuksen myös tyyppihyväksyntäviranomaisten osalta. Aika pitkä lista tämä on, mutta jos teillä olisi näkemys näistä ajatuksista, niin olisimme kovin kiitollisia. Áno, eh, ten, eh, ten zoznam bol pomerne dlhý s kolegami. Niin, toden totta. Pitkä on luettelo. Olemme useampaan otteeseen kollegani kanssa asiasta keskustelleet. Se, että valmistajat he eivät maksa suoraan hyväksytä viranomaisille. No, neuvostossa kaikki tukivat ajatusta, mutta tätä oli vain vaikea lähteä toteuttamaan. Ja mitä tulee tulevaisuuteen, niin mielestämme olisi järkevämpää lähteä sille tielle, että ne, jotka valvovat palveluita, niin heidän asemansa vahvistettaisiin. Siksipä viittasinkin tähän viranomaistahoon, virastoon, joka valvoisi tätä toimintaa. Mitä tähän audit-ryhmään tulee, niin olen samaa mieltä kanssanne tämän mainitun esimerkin osalta, niin kuin tänään olen täällä jo useampaan otteeseen jo todennutkin. Kiitoksia ja lopuksi vielä edustaja Eichhout. Yes, thank you once more. Kiitoksia vielä kerran. Kun nyt katsotaan, katsotaan tulevaisuuteen, niin yksi merkittävistä keskustelusta koskee RDE4-pakettia ja, ja tätä vaatimusten mukaisuutta käytön aikana yhdistyneestä kuningaskunnasta voisimme oppia sen, että siellä työskennellään yllätystestien kanssa nyt. Meillähän on nyt yksi ongelmista se, että kun emme oikeastaan luota toinen toisimme maina. Kysytään, että no, miten te testaatte? No, katsotaan, miltä teidän testit näyttävät. Kaikki nämä testit, joita käytämme, ovat, pitäisi olla täysin yksityiskohtaisia, niin että kaikki autonvalmistajat tietävät täsmällisesti, millä tavalla haluamme testata autoja tulevaisuudessa. Amerikkalaiset sanovat, että kaikkein tärkeimpiä ovat, tai hyvin tärkeitä ovat nämä yllätystestit, testit, joihin ei voida valmistautua, koska silloin voidaan todella välttää kaikkien estolaitteiden käyttö. Mitä te ajattelette siitä, että RDE nelospaketissa työstettäisiin juuri näitä yllätystestejä? vaatimusten mukaisuuden osalta. Jasne. Najprv, najprv by som rád zareagoval. Alkuun haluaisin Slovakian tasavallan näkökulmasta todeta seuraavaa. Ne maat, jotka testaavat ajoneuvoja, niin me luotamme näihin valtioihin. En halua antaa ymmärtää, että me tuotamme hyviä autoja ja muut maat testaavat huonosti. Ei, ei. Sanon vain, että järjestelmä on kehitettävä, meidän on luotava sääntöjä, jotta vältymme tämän tyyppisiltä tilanteilta. Ja mitä tulee näihin yllätystesteihin, niin urheilussahan toimitaan samalla tavalla ja tilanne on parantanut, parantunut jonkin verran. Dopingin käyttö on vähentynyt tai ainakin dopingtapausten määrä on kasvanut. Vastavallainen testausjärjestelmä olisi paikalla myöskin autoteollisuudessa, mutta kaikki riippuu lainsäädännöstä ja miten itse testit käytännössä toteutetaan. Jos samoissa olosuhteissa tutkitaan samaa autoa, niin tulokset voivat silti poiketa – sääolosuhteista, kuskista, ajo käyttäytymisestä riippuen. Muuttujia on vaikka ja kuinka paljon. Jos meillä on kuitenkin yhteisesti hyväksytty lainsäädäntöteksti, niin siitä olisi hyötyä, mutta me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Eli että nämä mittaustulokset voidaan arvioida oikealla tavalla, eli ettei niiden kautta synny jonkinlaista tulkinnan varaa. Kiitoksia. Well, just a final comment from my side. I'm I'm also... Vielä loppukommentti. Olen aivan varma siitäkin, että tyyppihyväksyntäviranomaiset tekivät kyllä testit niin kuin pitikin, mutta ongelma on se, että autonvalmistajat tiesivät täsmälleen, kuinka näitä, niiden autoja testattaisiin. Ja näin ollen voi, saattaa tehdä pieniä jippoja. Esimerkiksi tietää, että testi kestää 20 minuuttia. 22 minuuttiin jälkeen autonvalmistajat saattoivat e, e, estolaitoinen toimintaa puuttua viranomaiset mahdollisesti tekivät työnsä, mutta, mutta koskaan ei mennyt pidemmälle kuin nämä määritellyt testit. Ja tässä nämä yl- yllätystestit tulisivat kiinnostaviksi. Ja s vami absoluutin souhlasím, to bolo... Olen aivan täysin samaa mieltä kanssanne. Mutta, mutta siinäpä syy tämänhetkiseen tilanteeseen mehän puhumme valvonnasta, joka ei ole ollut riittävän tehokas. Nyt pohdimme muutoksista. Me pohdimme niitä muutoksia, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Siksipä yritetään löytää yhtenäinen lähestymistapa kevyisiin ajoneuvoihin liittyen. Yhdessä onnistumme tässä työssä ja siitä on hyötyä sekä autoilijoille että ympäristölle. Kiitoksia. Tähän kuulemistilaisuus samalla myöskin päättyy. Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän hyödylliseen ja mielenkiintoiseen kuulemiseen. Kiitokset valtiosihteerille. Arvon kollegat, jos teillä on kirjallisia kysymyksiä, niin jättäkää ne EMIS-sihteeristölle 19. tammikuuta mennessä. Kuuleminen päättyy tähän ja me jatkamme kello kolme.